Kiitoksia, Rova de Brun. Thank you. And I'd also... Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää kiitokseni kaikille niille, jotka ovat tehneet työtä tämän tekstin puolesta. Olen yhtä mieltä, että tämä teksti, joka käsissämme on, on hyvä lähtökohta keskusteluille. Mielestäni olisi myös hyödyllistä erityishuomiota kiinnittää tähän sopeutumiseen. Tästä täytyy tehdä selvempi. Tietysti me puhumme paljon omista vastuistamme päästöjen vähentämisessä ja me emme ymmärrä sitä yhtälaista tarvetta saada vahvaa politiikkaa ja ö, kunnianhimoisia tavoitteita, mitä tulee sopeuttamisen. Olen yhtä mieltä kollegojen kanssa siitä, että meidän pitäisi todellakin puhua 40 prosentista kuin ylärajasta, joka olisi 25 prosenttia, mitä tulee päästöjen rajoitukseen. Ja rahoitusmäärä, kun puhumme kohdassa kahdeksan, siellä on erityisluku tähän ja minun mielestäni se on liian alhainen. Jos me asetamme tänne jotain konkreettisia summia, niin niiden täytyy olla kunnianhimoisia – kun puhumme rahoituksesta, niin meidän ei pitäisi puhua mielestäni pelkästään siitä, mitä meidän mielestämme pitäisi tähän nyt käyttää varoja, vaan myös täytyy puhua mekanismeista. Eritoten jos me haluamme ottaa mukaan joitakin kehitysmaiden ajatuksia tässä, meidän täytyy omasta näkökannastamme tehdä tiettyjä sitoumuksia jos sanomme, että esimerkiksi kehitysmailla pitäisi olla enemmän sananvaltaa, mitä tulee varojen käyttömekanismista. Ja mielestäni meidän täytyisi myös selventää tätä teknologian siirtoa teknologia yhteistyökohtaa ja kenties puhua siitä, millä tavalla vahvistamme siitä, miten me, va, miten me vaadimme toimia asioissa. Ja mielestäni tekstissä pitäisi erittäin selväksi tehdä se, että yhtäältä me korostamme sitä, että päästövähennyksiä täytyy tapahtua ö, teollisuusmaissa, eikä tätä päästöjen vähentämistä pidä pelkästään ö, ulkoistaa ja että täytyy kiinnittää erityishuomiota. Meidän täytyy auttaa kehitysmaita, jos me haluamme, että ne antavat oman panoksensa ja omat sitoumuksensa tässä niin, että voidaan päästä kansainväliseen sopimukseen. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten seuraava. Haluaisin ensiksi kiittää niitä, jotka ovat uh, ilmaiset tyytyväisyytensä päätöslauselman laadusta. Sanoisin jotain vähän, vähän vahvaa. Euroopan parlamenttina me edustamme Euroopan kansalaisia. vi- kansalaisia. Viime viikon lopulla 50 maassa, kaikkialla maailmassa, EU-ssa myös, eräänlainen konsensuskonferenssi, jossa on sadan kansalaisen paneeli per maa – ja aiheena ilmastonmuutos. Ja kansalaisten kunnianhimotavoitteet olivat aiheena ja tässä oli kolme maata, ä, ykkösen maa, BRIC-maat ja, ja muut maat, sanotaanko niin. Paneelin tulos ja, ja voitte netiltä nähdä, mitä siinä, siellä on sanottu ja voin antaa teille viit, linkit. Siinä osataan että kansalaiset ovat erittäin kunnianhimoisia. 80 prosenttia etelämaista pitää tätä kiireellisenä asiana, mutta vain 45 prosenttia pohjoisen kansalaisista pitää sitä kiireellisenä. Eli ilmastonmuutos, kun ajatellaan, että ilmastonmuutos jotenkin rikkaiden maiden huolenaihe, niin siinä me olemme ihan väärässä. Siinä ensimmäinen havainto, siinä 60-65 prosenttia, minä nyt viittaan lukuihin muistista, panelisteista kautta maailman toivoisivat. Eli että päästöt 25-40 prosenttia tai enemmän kuin tämä 25 prosenttia maksimina meidän tavoitteemme on, on alle se, mitä kansalaiset toivovat. Minä olisin voinut lopettaa tähän ensimmäiseen kohtaan, mutta tässä on paljon rikastuttavia elementtejä. Kolmanneksi, etelän maat, mukaan lukien väiten edistyneet ovat valmiita ponnistelemaan, kantamaan kortensa kekoon. He ovat valmiita auttamaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vain 16 prosenttia Etelämaan panelisteista ovat sitä mieltä, että taakan ei pitäisi langeta heille ollenkaan. Ja on erittäin kummallista, että Brigmaat ja, ja Pohjois- ja Etelämaat ovat paljon valmiimpia jakamaan taakkaa kuin maat. Tässä on valittu ihmisiä kaikista maista. Tanskalaiset järjestelivät tämän äh, neljän sivun, 400 sivun spesifikaatiot paneelin laitamiselle, että jokaiset maat toimisivat samalla tavalla. Että meillä on tässä otos, joka kertoo mitä etelä odottaa. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, kun edustamme maailman kansoja. Toiseksi Amerikka. Me emme ette saa aikaan mitään, jolleivät amerikkalaiset osallistu sataprosenttisesti. Tiedätte, että äh, lokakuun lopussa meillä on delegaatio, joka menee Yhdysvaltoihin. Ja sen lisäksi, että tapaamme edustaja Honeen e-, edustajia, jos voimme, me pyrkisimme selvittämään, missä määrin olisi mahdollista, jos ei muuten kuin netillä, niin, mutta kuitenkin tapaamisia amerikkalaisten ja eurooppalaisten kanssa, jotta saisimme amerikkalaiset liikkeelle – mitä vastaan että mitä haluaa tehdä. Amerikan panelisti siinä seitsemän osavaltiota otti osaa tähän tapahtumaan, sitä puhuin. 752 ei mikään enemmistö, mutta ei se nyt epäkiinnostavaakaan ole. Näiden seitsemän Amerikan osavaltion äh, äh, panelistit olivat paljon innokkaampia toimenpiteiden suhteen, mukaan lukien säätely ja sitovat toimenpiteet suhteessa Obamaan. Miten saisimme puhuteltua suoraan amerikkalaisia, miten saisimme heidät kiinnostumaan. Tähän aiheeseen meidän on tartuttava. Ja lopuksi, ja tulen lopettamaan tähän, rahoituskysymys. Kollegat ovat puhuneet tästä. Jos meillä ei ole kansainvälistä, julkista ja tavoitteellista rahoitusta, ää, meidän täytyy löytää muitakin ratkaisuja kuin hiilidioksidi, luotu joku liikenteeseen liittyvä verotusmekanismi tai muu. Joka tapauksessa rahoitus, joka takaa pohjoisten maiden teollisuuden konversio ja etelämaiden raha sopeuttaminen ja sitten sopeuttamiseen. Kun me puhumme mukauttamisesta, meidän täytyy ajatella meidän käytöksemme muuttamista ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, mutta meidän täytyy sopeutua myös muutoksiin ja mitä nopeammin mobilisoimme kansalaisemme sopivin toimin reagoimaan niihin muutoksiin, joita ilmastonmuutoksilla on johda sitä halukkaampia he ovat saamaan hallituksia muuttamaan ää, suhtautumistamme ilmastonmuutokseen. Kiitos. Eurooppalaisten nettikampanja amerikkalaisia senaattoreita tai sinne suuntaan olen usein kuullut, että Amerikassa ollaan hyvinkin keskitytty Kiinaan eikä niinkään Eurooppaan. Siellä katsotaan, tekeekö Kiina jotain eikö, eikö se tee mitään. Se on erityisongelma, joka oikeastaan siellä ollaan menossa vähän toiseen suuntaan. Eurooppalaiset ovat amerikkalaisten silmissä vähemmän tärkeitä kuin Kiina. Ja tämä tuntuu olevan vielä ihan erityinen ongelmansa. Karl Schlüter. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Minä edustin tänne valiokuntaa Tukholmassa täällä, kun kyseessä oli metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen. Ja silloin haluan muistuttaa meidän huhtikuun päätöslauselmasta. Se oli oikein hyvä tässä metsäkysymyksessä, joka Dan otti esille. se alussa ottaa esille, sinähän puhuttiin alkuperäiskansan oikeuksista ja vanhojen metsien arvosta, jota joten tällaista istutettua metsää ei verrata vanhaa metsää, niin siellä oli paljon muitakin hyviä ehdotuksia. Minä haluaisin myös painottaa, niin kuin monet muutkin, että tarvitaan vähintään 40 omia toimenpiteitä EUn puitteissa, jos me nyt ylipäätänsä mitenkään uskottavasti pitäisi, voisimme pitää sitten kiinni kahden asteen tavoitteesta. Silloinkaan ei mahdollisuus onnistua kuin 50 prosenttia. Toinen tärkeä asia on, että on tärkeää, että meillä on luku numeroehdotuksessa koskien 30 miljardia vuodessa. Voisin ajatella, että se voitaisiin suhteuttaa viittaa siihen, että me haluamme vähentää päästöjä 40 prosentilla kotona ja haluamme vähentää päästöjä yhtä paljon rahoittamalla toimenpiteitä muissa maissa. Ei tietysti laskettuna kiintiöiden mukaan. Se on tärkeää, mutta osatamme, että me maksaisimme päästöjen vähennyksistä kotona eu ja me maksamme yhtä paljon se EUn ulkopuolella. Tämä olisi meistä sopivan kunnianhimoista. Tässä on yksi ulottuvuus, joka tässä puuttuu koko ajan. Se kauppapolitiikka. Useimmat ovat sanoneet, että Kiina on tärkeä, Ja minä uskon, että Kiinan sopimuksen mukaan saamiseksi avain on, että tarvitaan heille pääsy meidän energiatehokkaiden tuotteiden ja uudistuvan energian tuotteiden markkinoille. He ovat nyt äh, esimerkiksi aurinko, lämmön, maailman johtajia. Äh, uuden teknologian kauppamahdollisuuksien tarjoaminen Kiinalle, esteiden poistaminen, tekniikan myymisessä meille saisi myös Yhdysvaltoja mukaan, koska me luomme maailman isoimmat markkinat uudistuvalle energialle ja energiatehokkaille tuotteille. Silloin me näyttää tietä silloin, kun me, tämä päivän politiikka 20-30 prosenttia, jos kaikki seuraavat perässä, on psykologisesti ihan väärä signaali. Meidän pitäisi sanoa, että meidän pitäisi tehdä 40, jopa ainakin 30, koska meistä tämä on hyvä taloudelle ja hyvä ympäristölle. Ehkä muutkin näkevät sitten, että mukava tulla perässä eikä vaan menettää markkinaosuuksia. Sitten pitää pitää huolta siitä, että me seura- pidämme kiinni aikaisemmista sopimuksista, ää, Espanjan päästöt ovat 35 prosenttia enemmän kuin Kioton mukaan. Kuka täällä kuvittelee, että Espanja tulee saavuttamaan Kioto-tavoitteet 2012? Aina mahdollisuus on asettaa kiintiöt, että ei myydä fossiilisia polttoaineita äh, Espanjalle ennen kuin heillä on joku toimintasuunnitelma tavoitteiden äh, saavuttamiseksi Meillä pitäisi olla oikeudenmukaiset tavoitteet oman lainsäädännön tavoittamiseksi. Ja on seitsemän EU-maata, jotka ovat 10 prosenttia Kioton tavoitteista. Meidän täytyy Kööpenhaminassa osoittaa, että me otamme vakavasti aikaisemmat sito- sitoumukset. Kuka muuten uskoisi meidän uusiin sitoumuksiin, erityisesti japanilaiset ja kiinalaiset. Heillä on tärkeää, että he, he eivät menettää kasvoja. Heidän, he kokevat tärkeäksi pitää tavoitteista kiinni. Meidänkin pitää pitää huolta uskottavuudesta. Ja sitten viimeinen kysymys, jota ei ole otettu esille, on elämäntapamuutokset. Minusta on kiinnostavaa, että meillä on uutta tutkimusta, joka osoittaa työajan lyhentäminen voi olla hyvä tehokas keino äh, ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiseksi työajan lyhentäminen. Äh, erityisesti silloin, kun työttömyys on korkeata, voi olla äh, hyvä hetki toteuttaa sitä. Mm, ottaisin sen ehkä myöhemmin esille, nyt ei ole aikaa, mutta meidän ei pidä unohtaa, että kyseessä on myönteinen elämäntapa muutos, ottaen huomioon, että monet kärsivät loppuunpalamisesta. Ja sitten voimme vähentää työttömyyttä ja pikkasen vielä voimme nauttia elämästä lasten perheen ystävien kanssa. Minusta se mutta sen ihanalta ilmastonmuutoskeinolta, ei miltään uhraukselta. Madame Grostet. Madame Grostet. Äh, merci, Madame la Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin kuitenkin sanoa kollegoille, jotka ovat tämän parlamentin äsken tulleet valituksi, että että ei tässä mitään uusia ongelmia ole keksitty. Tässä nyt koko joukko vuosia, kun olemme työskentelleet näiden aiheiden parissa. Annetaan sen tietävät. Ilmastonmuutos on ollut käsittelyssä pitkään ja, ja, ja meillä tämä väliaikainen ilmastonmuutos ja tätä Karl-Heinz Florence kollegamme veti, kun minä nyt kuulen puheenvuoroja. Meillä on sellainen vaikutuselämä, että nyt on huutokauppa, kukas lupaa niitä 20, 30, 50, joskus sanoi 50 prosenttia. Ei, mutta missä on uskottavuus, missä on realismi, Ah, minä luulen näkemäni unta. Tämä ällistyttävää. Me olemme meppejä. Meidän pitää tehdä vakavissa ehdotuksia. Ja meidän on ottava huomioon faktat. Totta kai ilmastonmuutoksen eh, koskevat tiedot, taloutta koskevat tiedot myöskin, mutta myöskin suhteemme kol- kumppanimaihin. Jos ajatellaan niin Yhdysvallan tapahtumaa, että mitään ei ole saavutettu ja minä olen pikemminkin pessimisti tapahtumien suhteen. EU e, haluaa olla esimerkki, sillä on ihan hyvä syytä olla esimerkki, mutta ei esimerkkisyys merkitse siitä, että ammutaan omaa jalkaan, että aina mennään pitemmälle kuin kaikki muut. Me menetämme uskottavuuden, mikä merkitsee, että me emme vakuuta ketään. Joten kun kuulen puheenjohtajan, hän oli ihan oikeassa muistettaessaan, että Yhdysvallat kääntyvät Kiinan puoleen. Eh. Eh. Ja pikemminkin nauraskelevat Euroopalle ja täytyy olla aika tarkkana. Meillä on sitoumuksia, mennään liittyen. Niistä täytyy pitää kiinni eikä mennä pitemmälle. Ja se me kunnioittamaan sitoumuksesta. Me olemme tehneet edistystä ja onnistumme kunnioittamaan sitoumuksia meillä on mahdollisuus mennä eteenpäin, mutta olen vakuuttunut, että meidän pitää edistää etäpettää, mutta aina kun haluaa mennä pitemmälle pitemmälle, minulla on 15 vuotta kokemusta tässä parlamentissa, jos asetetaan ää, äh, liian korkeita skaaloja tai lukuja, niin se tulee umpukkoja. Meidän Mm, me kaikki olemme tietäväisiä, että, että tämä ei ole paras tapa vaikuttaa kollegaa. Me olemme kaikki samaa mieltä metsäkadosta. Kun puhutaan teknologian siirrosta teollisuusmaista, totta kai. Meidän täytyy olla esimerkkejä. Meidän täytyy saada kehitysmaat jakamaan meidän teknologista edistystämme, mutta täytyy myöskin kunnioittaa intellektuaalisen omistu- omaisuuden omistusoikeudet, immateriaalioikeudet ja teollisuusoikeudet. Ja täytyy sanoa, että jos me valitettavasti emme onnistu vakuuttamaan amerikkalaisia, tässä on sanottu, että meitä on tällä, muitakin huolenaiheita tällä hetkellä. Se, jos näin käy, niin meillä ei ole kansainvälistä sopimusta tai sitten ei ainakaan tyydyttävää sopimusta. Ja siinä tapauksessa komission täytyy kyetä ehdottaa sopeutumismekanismeja, jotka ovat rajalla, so, ää, joilla reagoidaan ää, kaasupäästöihin rajoillamme jotta me harmonisoimme kilpailuolot kolmansien maiden kanssa, jotka eivät ole sitoutuneet samalla tavalla päästövähennyksiin kuin EU kiinnittäisiin. Kollegoiden huomata siihen, että meillä on kaikilla sama tahto. Me teemme kaikki me ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun eteen, mutta vetoan teihin, olkaamme realisteja, irtäänpä virstanpylvältä ja pyrkäämme osallistamaan amerikkalaiset ja muut kollegat tähän kamppailuun, mutta Hertomalla yli 40-50 prosenttia emme sitä saa aikaa. Me menetämme uskottavuutemme. Tämän halusin sanoa. Meidän täytyy todella olla tietoisia siitä, että meidän Köpenhaminan kokoukseen mennessä vakuutettava amerikkalaiset kollegat, mutta eipä ammuta itseämme jalkaan samanaikaisesti. Kiitos Rova Grostet, Dagmar Rautberent, työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. No nyt tämä työllisyyspuheenvuoro nyt sitten onnistuukin yleensä. Se on sellainen, joka pitäisi pyytää antaa heti sen edellisen puhujan jälkeen. Tänään koko päivä istumme täällä, tänään koko päivän istumme täällä salissa, tunnemme tämän salin, tunnemme akustiikan. Yleensä täällä on aika hyvä akustiikka. En voi olla täällä saamatta päänsärkyä. Täällä kaikuu. Kuulen äh, kaikki puhujat kahteen, kahteen äh, ikään kuin tuplana. Pitää jatkuvasti olla kuulokkeet korvilla, vaikka äh, ymmärtäisi puhetta ilman kuulokkeitakin. Ja pyydänkin nyt tekniikkaa huolehtimaan siitä, että saamme sellaisen akustiikan tänne, joka on mahdollista myös täysistunnossakin olen jo yrittänyt ilmoittaa tälle aikaisemmin puheenjohtajalle, että hän tekisi tämän eteen jota, mutta tässä jatkaminen ei kukaan, eikö kukaan huomaa että on työlästä. Tämä ei ole mitään, tämä ei todellakaan vastaa kunnollisia työolosuhteita. Rova, olemme ryhtyneet, haluamme ne toimia ilman suurempaa menestystä. Tilanne ei ole parantunut. Me emme ole teknikkoja tässä huoneessa. Me voimme vain pyytää teknikkoja parantamaan tilannetta kollektiivisen mukavuutemme lisäämiseksi. Mutta minulla on suositeltu, että pidetään kuulokkeet mahdollisimman kaukana mikrofonista, kun puhutte, jotta ei käy niin. Pyydetään, että jokainen puhuja olisi mahdollisimman kaukana mikistä voi olla, että se on se, joka luo täällä kaikua. Ponnistelkaamme myös yksilönä yhteiseen mukavuuden edestä. Ja nyt puheenvuoro. Ei, täällä on toinen työjärjestyspuheenvuoro. Pyydän. Puheenjohtaja, olen kateellinen teille, koska te annatte niin, teillä on niin hyvä kuva tästä talosta. Ulko, uskokaa nyt minua, että, että tämä hallinnossa on laajalle levinnyt tässä talossa, että, että mepit ovat vain haitaksi, jos tämä sitten Älkää nyt sitten pettykö siihen, kun näin on marjat. Kiitos tuosta työjärjestyspuheenvuorosta. Arsenis? Thank you, Mr. President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin olen yhtä mieltä siitä, että me taidamme olla varsin optimistisia asia sen suhteen, ovatko tavoitteemme tarpeeksi korkealla ja toimemme riittäviä. Minun mielestäni meidän täytyy kyllä tehdä vielä paljon enemmän. Olisin odottanut, että tämä päätöslausuma olisi ollut konkreettisempi myös kehitysmaiden näkökulmasta. ottaen huomioon, että me toimitamme suuren osan rahoituksesta. Komission tiedonanto 15-30 prosentista päästöistä. Tähän liittyvä kohta sitä ei oikein mainita täällä asiakirjassa. Haluaisin kuitenkin onnitella kaikkia, jotka ovat tätä asiakirjaa laatineet. Yhdysvallat, täällä mainittiin, että Yhdysvallat tarkastelee nyt vahvasti pikemminkin sitä, mitä Kiinassa tapahtuu, ei sitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Olen Yhdysvalloissa ollut jonkin aikaa ja saattaa olla, että Yhdysvallat tarkkailee sitä, mitä Kiinassa tapahtuu, mutta kyllä kansalaisjärjestöt myös miettivät sitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Me aloitimme teollisen vallankumouksen, me aiheutimme, aloitimme tämän ongelman aiheutumisen ja meidän täytyy nyt olla mukana ratkaisemassa sitä. Chris Davis, vous avez la parole. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. On ollut mukava kuunnella keskustelua yksi näkökohta ainoastaan. Aikaisemmissa ilmastonmuutoskokouksissa on askel askeleelta edistetty. Askel askeleelta pala palalta. Ja Kööpenhaminassa me toivomme ottavamme isomman askeleen eteenpäin, ollaksemme puitteet kunnianhimoiselle toimenpiteelle. Anders Kalgreniltä Ruotsin ympäristöministeriltä olemme kuulleet täällä, että Kööpenhaminan onnistuneelle tulokselle vähimmäisvaatimus on, että, että ilmast, lämpötilamuutos pysyy kahdessa celsiusasteessa, että kaikki merkittävät pelaajat ovat mukana ja että sopimusta kyetään tiukentamaan ruuvia kiristämään tulevina vuosina tieteellisen näytön mukaan. Ongelma on, että näiden konferenssien neuvotteluissa kaikilla on tiukat mandaatit. Näyttäkää sillä ympäristöministeriöitä, jotka ovat viimeisenä päivinä mukana sitten soittavat pääkaupungin soittamaan, kuinka paljon joustavuutta heillä on. Mutta me puhumme merkittävistä taloudellisista sitoumuksista, merkittävistä tulonsiirroista rikkaltamalta köyhille maille – ja sellaisten politiikkojen käytännön tästä ei ole merkittäviä vaikutuksia teollisuudelle. Jossain vaiheessa ympäristöministerit eivät ole nokkimisjärjestyksessä enää niin korkealla, että he voisivat tehdä näitä päätöksiä. Jossain vaiheessa valtion päämiesten täytyy istua samassa huoneessa. Ja heidän täytyy nimetä ja hävetä, saattaa häpeän toisiaan, jotta edistys tapahtuu. Sillä valtiovarainministerit kuitenkin heille ja musta pekka käteen. Äh, ison britannian pääministeri, ei minun puolesta, mutta kunnia hänelle hän sanoi, että hän tulee viime päivinä Kööpenhaminaan. Joku yksi asia, joka Kööpenhaminan jälkeen voidaan sitä kotimaissamme on, ovatko pääministerimme valmiita varaamaan aikaa Kööpenhaminan matkaa varten neuvotteluiden ratkaiseminen viime päivinä, jos he eivät niin tee. He aiheuttavat meille kaikille pettymyksen. Chris Davis. Kiitos Chris Davis. Peter Liese. Ja, Dank, Frau Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. No miksi tämä aihe, miksi tätä aiheita ei voida verrata muihin poliittisiin kysymyksiin? Muissa poliittisissa kysymyksissä voidaan tietenkin sopia kompromisseista ja pohtia puheenjohtaja presidentti Sarkozy äh, sanoi puheessa viime vuoden parlamentissa, että ilmastonmuutos on siitä syystä toinen asia, koska tiede sanoo selvästi, että ellemme lähimmän kymmenen vuoden aikana muuta tätä trendiä ja laske näitä globaaleja päästöjä, niin seuraavat sukupolvet ovat vieläkin suurempien tehtävien edessä, eivätkä pysty enää ratkaisemaan tätä ongelmaa, koska silloin käynnistyvät sellaiset tipping point-mekanismit, jossa e, tätä asiaa ei saada enää muuttumaan. Siksi meidän täytyy ottaa tämä todella vakavasti. Aivan asiantuntija sanoi aikana, jos viisi kilometriä ennen rannikolla joutuu joutuu merihätään, niin ei voida poliittisesti sopia, että voi, voi uida vain neljä kilometriä, vaan silloin täytyy päästä todellakin viiden kilometrin päähän. Täytyykin pohtia sitä, että millä tavalla päästään tähän parhaiten, millä tavalla me voimme siihen sitoutua. Tämä on todellakin hyvin kuuma peruna, aivan erityisesti kun ajatellaan USAta – ei, USAsta tulevat äänet eivät äh, saata mitään optimismia minun päähäni. Sitten eräitä asioita. Olin tässä parlamentissa esittelijänä lentoliikenteen sisällyttämisestä tähän päästökauppajärjestelmään. Tämän pitäisi olla tärkeä kysymys Kööpenhaminassa. Meillä on eurooppalainen ratkaisu, mutta kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että eurooppalainen ratkaisu ei kuitenkaan pysty ratkaisemaan koko maailman ongelmia näissä päästöissä. Meillä on vuodesta 90 päästöt ovat kaksinkertaistuneet ja tutkijat ovat sanoneet, että meidän täytyy saada päästöjä se ei reippaasti alas. Tämä ei voi jatkua. Me tulemme siis hyvin vahvasti kirjoittamaan tähän päätöslauselmaan, että kansainvälinen lentoliikenne täytyy ottaa mukaan. Ja tietenkin voi olla kunnianhimoisempikin kuin me, että eurooppalaiset voisivat yksin tätä tehdä. Meidän täytyy tietenkin puhua myös kehitysmaiden kanssa. Lento Kiinasta Lontooseen tai lento Intiasta USAhan en nyt oikeastaan katso, tarkastele sitä samalla tavalla kuin pelkästään kehitysmaiden tavoitteita, koska ne ihmiset, jotka lentävät siellä, eivät ole niitä, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta, vaan ne ovat ne, jotka, jotka siihen pystyvätkin. Ja haluan esittää vaatimuksia äh, tällaisesta lentoliikenteen kokonaisvastuusta. Ja toinen on meriliikenne, siitä ei ole puhuttu ollenkaan, juuri ollenkaan. Äh, ammattilaiset kansainvälisissä meriliikennejärjestöissä ovat IAOssa vähentämässä päästöjä hyvinkin tehokkaasti. Jos me emme ota tätä Euroopan tasolla tätä asiaa esille, niin Kööpenhaminassa ei saada sopua aikaan. Me olemme valtavan pettyneitä, että että Pittsburghin alla meidän valtioiden hallitusten päähän eivät edes maininneet tätä asiaa. Tässä täytyy saada muutos aikaa. Toinen asia liittyy rahoitukseen. Ymmärrän kaikkia ja tuen kaikkia, jotka sanovat, että teollisuusmaat ja EU, niiden täytyy antaa rahaa teknologian siirtoon ja ilmastonsuojelua ja sopeutumiseen ilmastonmuutokseen kehitysmaissa, mutta meidän ei pitäisi tehdä sitä virhettä, että olisimme niin ikään kuin tämä teknologian siirto ja rahoitus, rah, rahojen siirto olisi pääasia. Pääasia on ilmastonmuutoksen vastustaminen ja meidän täytyy sitten kehitysmaiden johtajille sanoa, että, että jos ilmastonmuutos tulee niin kuin tiede on ennustanut, niin ihmiset ilmaston kehitysmaissa tulevat kärsimään vieläkin enemmän kuin teollisuusmaiden ihmiset. Siksi ei voi olla kyse siitä, että, että tuleeko kaksi miljardia sinne tai tänne, tai ellei me sitä tee, niin sitten ei ole saada sopimusta aikaa. Meidän työmme pitäisi olla se, että meidän pitää muistuttaa kehitysmaiden johtajien vastuus, vastuu. Meidän täytyy muistuttaa heitä siitä. Ja siksi tuon kaikkia sitä, mitä myös Florence sanoi tässä, että kun puhuttiin tarkoituksenmukaisesta rahojen käytöstä, että meidän täytyy olla siinä tarkkana. Hyvin herkkä asia on se, että millä tavalla näitä rahoja käytetään ja miten niitä hallinnoidaan. Minä, minun täytyy sanoa, että mitä komissio on tästä esittänyt, ei ole niinkään tyhmää. On tietenkin tiettyjä asioita, että voin tietenkin ymmärtää, että tässä me ollaan paisuttamassa eu budjetti, näin ei voi tehdä, mutta nyt katsotaan parlamentin kannalta voimmeko olla kiinnostuneita siitä, että me tehdään sivubudjetteja, että tulee ylimääräinen, äh, ylimääräinen rahasto, joka on hallitusten välinen, johon meillä ei ole mitään valvontaa, ja sitten jos näitä rahoja sitten käytetään johonkin vuonna, sitten Meppi sanoo, että emme me sitä pystyneet määräämään. Millä tavalla voimme selittää sen äänestäjille? Minusta tässä äh, komissio on nyt tekemä, laittamassa tällaista elementtiä budjettiin. Meidän täytyy voida sitten sitä valvoa, tätä komission luomaa rahastoa. Sitten ETS, olen samaa mieltä Florencin kanssa siitä, että me voimme puhua, emme voi puhua pelkästään ETSstä, ei pelkästään rahoituksessakin. 50 prosenttia päästöistä Euroopan unionissa, yli 50 prosenttia EUn päästöistä tulee sektoreista, jotka eivät ole millään tavalla mukana ETSS. No miksi sitten työntekijöiden terästehtaissa ja sementitehtaissa pitäisi sitten olla yksin vastuussa siitä, että me eurooppalaisina kaiken kaikkiaan päästämme niin paljon kuin niin päästämme ja että päästään kansainvälisessä sopimuksessa. Meidän täytyy ottaa kaikki talouden ja elinkeinoelämän sektorit mukaan ja kaikki jäsenmaat. Ja siksi tämä Norjan ehdotus, että, että päästöoikeudet jäsenvaltioissa jätettäisiin osittain rahoituksen varaan. Minusta se on järkevää ja eikä pelkästään puhuta pahasta teollisuudesta. Pahasta teollisuudesta. Meidän täytyy muistaa myös kilpailukyky. Lopuksi me tarvitsemme poliittista johtajuutta ja olen samaa mieltä Chris Davisin kanssa siitä, että meidän valtioiden ja hallitusten päämiehen täytyy osoittaa kunnon profiilia. En ole liian optimistinen, mutta meidän pitäisi ainakin yrittää saada myös vaikuttaa Obamaa. Hän on tehnyt niin suuria ilmoituksia ja hän on ikään kuin maailmanlainen messias. Ja nyt olin hän kuitenkin maanantaina ilmoitti, että hän tulee Kööpenhaminaan, mutta valitettavasti ei ilmastohuippukokoukseen, vaan oikeastaan puhumaan Chicagon puolesta olympialaisisäntänä. Minusta hän voi tehdä kyllä niin, mutta jos hän on Kööpenhaminassa, jälleen hän tulee ilmastokonferenssiin, niin silloin he, hän ei pitäisi myöskään, äh, kyllä siitä pitää myös muistuttaa suurta äh, yleisöä. Kiitos. Jordan Chiseli. Hvala lepa za besedo. Um... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ilmaista olevani yhtä mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka ovat sanoneet, että he odottavat erityisehdotuksia johtajilta Kööpenhaminan kokouksessa ja että siellä keskustellaan siitä, mikä on tehtävissä eikä mitään epärealistista. Kiinan sijaan minun mielestäni vielä enemmän huolta aiheuttaa Intia tässä, koska siellä asenteet ilmastonmuutosta kohtaan ovat todella huolestuttavia. Mitä sitten presidentti Obamaan ja Yhdysvaltoihin tulee, niin kyllä minua huolestuttaa tämänkin osalta tämä Kööpenhaminan konferenssi. Mutta haluaisin kiinnittää nyt huomiota erääseen toiseen seikkaan. Ilmastonmuutos on horisontaalinen ilmiö. Alun perin keskustelimme ilmastonmuutoksesta pelkästään ympäristön suojelun puitteissa. Nyt tästä on tullut horisontaalisempi aihe. Euroopan parlamentissa meillä on muitakin valiokuntia, jotka käsittelevät ilmastonmuutoskysymystä. Yksi niistä on ITRE-valiokunta. Eilen poliittisten ryhmien edustajat tutkivat yli kolmen tunnin ajan tätä päätöslauselmaa ja me pääsimme siihen johtopäätökseen, että tämä on ihan hyvä perusta tulevalle työlle, mutta tästä puuttuu tiettyjä alueita, tiettyjä lukuja tämän vuoksi me olemme luonnostelleet tarkistusesityksiä. Toivoisin, että valiokunta ne jäsenet ottaisivat huomioon meidän tarkistusehdotuksemme ja ottaisivat huomioon meidän mandaattimmekin, koska ITREllä on paljon vastuuta tällä alalla. Muutan, mainitsisin teille muutaman näistä. Alhaisen hiilenkäytön teknologian kehittäminen. Ja tämä on mahdollista vain, jos meillä on hyvää yhteistyötä tutkimuksen, tieteellisen kehityksen ja teknologian siirron välillä. Tähän me tarvitsemme uusia malleja yhteistyön vahvistamiseksi ja teknologian siirron aikaissaamiseksi ja millä tavalla me voimme tuoda myös kehitysmaat tähän mukaan. Vain tällä tavalla me voimme luoda suhteen mm, sellaisen suhteen eri maailman maiden välille, jolla saadaan aikaiseksi myös oikeudenmukainen tekijänoikeuksien suoja ja tasapuolisempi teknologian siirto, näin yleisesti puhuen. Tietysti me olemme huolissamme myös hiilivuodosta. Ne toimet, jotka johtavat suurempaan teknologian siirtoon Euroopan unionista kolmansiin maihin, tämä ei ole riittävää. Me tarvitsemme uutta teknologiaa hiilivuotojen estämiseksi ja tämän vuoksi mielestämme tähän päätöslauselmaan luonnokseen täytyy ottaa mukaan kohta, jossa vedotaan teollisuusmaihin kautta maailman liittymään Euroopan unionin ponnisteluihin. Sitten energia. Energia on suurin maan osan päästöjen takana ja tämän vuoksi tehokkaampi, parempi energiatehokkuus tehokkuus ja puhtaammat energialähteet, niitä täytyy parantaa. Mutta ei pelkästään Euroopan unionin sisällä, vaan täytyy miettiä, että miten tämä voidaan globaalilla tasolla tehdä. Ja sitten fossiiliset polttoaineet, tämä on tärkeä aihe niin Kiinalle kuin Intiallekin. Ja tämänkin osalta me uskomme, että tässä päätöslauselmassa meidän täytyy tarjota tukeamme laajemmalle yleisemmälle yhteistyölle ja puhtaampien teknologioiden kehittämiselle fossiilisten polttoaineiden osalta. Lopuksi vielä hyvä puheenjohtaja. Kansainvälisen ö, tason tutkimusyhteistyötä me tässä todella tarvitsemme. Meidän täytyy antaa sille pontta. Meidän täytyy saada aikaiseksi myös kolmansien, kolmannen maailman maiden suuntaan nopeampaa ja reilumpaa teknologian siirtoa. Oui, madame la présidente, chers collègues. Kollegat, puheenjohtaja, salinette sen tyydytyksen lisäksi, minkä voisin ilmaista tämän väitöslaisemman suhteen, joka, jossa on voimakkaita teemoja. Minä haluaisin puhua tästä rahoituksesta. Minusta pitäisi mennä rahoitusvelvoitteessa pitemmälle tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja, jotta Kööpenhamina olisi se, mitä me sanoimme, eli jotta se tarjoaisi riittäviä kannusteita taloudellisen kasvun elvyttämiseksi. Eli minusta olisi toivottavaa, että päätöslauselma luonnoksessa tarkoittaisiin hiiliverokysymyksen eurajolla. Me tiedämme hiilivuotoriskin riskin ja sitä kautta tarpeita äh, vähentää riskiä Kööpenhaminaan neuvotteluiden seurauksena, joten tämän energia ilmastopaketti täytyy laatia sillä tavalla, että luodaan mahdollisimman paljon kannusteita kolmansille maille pitää, pitää kiinni tästä sopimuksesta. Ja minusta vaikuttaisi sille, että esitettyäni niin komissiolle kirjallisen kysymyksen. Komissio sanoi, että pitää odottaa Kööpenhaminan tuloksia, jotta meillä olisi analyysi. Meidän pitäisi kyetä tarjoamaan kannusteita jo nyt jotta tulisi selväksi, mitä Eurooppa haluaa tehdä hiilivuodoille. Päätöslauselman luonnoksessa pitäisi antaa suuntaantavia tietoja siitä, että me haluaisimme Tämä, meillä on vaatimuksia ilmaiseksi jättöihin kiintiöihin. Me haluamme riittäviä toimenpiteitä, jotka liittyvät sähköverkostojen yhteenliittämiseen. Nämä ovat mahdollisia tavoitteita ottaa mukaan tähän päätöslausuman luonnokseen, jotta antaisimme Köpenhaminan kokoukselle sen, mitä Eurooppa voisi tehdä. Merci, monsieur merci pour votre synthèse et votre brièveté. Kiitos siitä, että esitätte lyhyesti tuon synteesinne. Rova Kristina Gutierrez. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhykäisesti. Haluaisin puhua tästä kohdasta 17. Minä olin juuri Argentiinassa aavikoitumis huippukokouksessa ja päätöslauselmassa sanottiin siellä nimenomaisesti, että aavikoitumiskysymys täytyy olla mukana tässä Kööpenhaminan päätöslauselmassa. Haluaisin esittää pari kolme tarkistusta. Puhun tässä nyt kohdasta 17 metsien häviäminen ja maaperän heikentyminen. No, tämä täytyy tässä tuoda esille selvästi. Ja tähän samaiseen kohtaan on erittäin tähdellistä saada toinenkin ajatus, eli Euroopan unionin maatalouspolitiikan täytyy olla johdonmukaista ilmastonmuutoksen kanssa. Ei tässä nyt voi tehdä niin, että että Euroopan unioni maksaa siitä, että, että revitään pois viini viljely, ja oliivipuita. Ja tämähän johtaa vain maaperän köyhtymiseen ja aavikoitumiseen, joten meidän täytyy todellakin miettiä, mitä tässä tehdään. Ja minä toivon, että muut poliittiset puolueet tukevat minua tässä tarkistuksia, koska tässä täytyy olla johdonmukaisuutta. Jos me hoitaisimme omat kotitehtävämme täällä Euroopan unionissa, niin me jo antaisimme suuren panoksen ilmastonmuutoksen torjumiselle. Ja maataloutta maatalouspolitiikkaan pitäisi ottaa takaisin myös uudelleen metsittyminen, koska monet metsät Euroopassa ovat palaneet ja tämä on erittäin tähdellistä. Sitten täytyy miettiä myös, mitä sitä kolmansilta mailta pyydetään. Sopeutumisprosessissa täytyy olla eurooppalaisia varoja. Kolmansilla mailla on hyvin selvä historiallinen muisti. Intialaiset sanoivat selvästi, että me kuljemme avojaloin ja me kuljemme polkupyörällä ja nyt me korjaamme moottoroidun yhteiskunnan virheitä. Yksi selvistä eleistä on se, että Euroopan unionin täytyy maksaa. Eurooppa täytyy maksaa se, mitä tähän asti on tehty. Pitää ottaa huomioon, että tässä ei ole kysymys pelkästään köyhyyden ongelmasta, vaan myös kapasiteetin rakentamisesta – en nyt halua puhua tämän pidempään, hyvä puheenjohtaja, mutta minusta vaikuttaa siltä, että meidän täytyy tuoda tekstiin selvä ajatus myös Kööpenhaminan jälkeisestä aikaisesta, aivan niin kuin selvästi otettiin mukaan teollisuudelle asetettavat vaatimukset päästöjen osalta. On ihan hyvä, että meillä on tällainen matemaattinen malli, mutta seuraavassa järjestelmässä meillä täytyy olla alueellinen malli, jossa nähdään selvästi, että missä on minkäkinlaista maataloutta ja minkälainen mahdollisuus esimerkiksi metsien kautta parantaa ilmastoa. Meidän täytyy tehdä parempaa työtä. Meillä ei tähän mennessä ole ollut tilastoja tarpeeksi, nyt niitä on, mutta jos puhutaan pelkästään teollisuudesta, niin silloin me emme näe koko kuvaa. Jos me haluamme täydellisesti globaalisesti tässä toimia ja hyväksyä eh, koko tämän monimuotoisuuden, niin meidän täytyisi ottaa alueelliset näkökulmat tässä huomioon. Niin minä haluaisin, että tähän tulisi ehdotus, jossa on mukana eh, dataa, jossa on päivämääriä, jo, eh, jossa voidaan todella työstää tätä päästökysymystä alueittain. Kiitoksia. Sitten Zoltan Balcsuk. Elnök úr, köszönöm a szót egy komolyan előkészített szakmai anyagról vitáz. Kiitoksia. Me keskustelemme täällä vakavasta asiakirjasta. Kuitenkin Kööpenhaminalla on kaksi ulottuvuutta, ammatillinen ja poliittinen. Olen vakuuttunut siitä, että tällä hetkellä poliittinen ulottuvuus on tärkeää. mitä minä tarkoitan tällä? No, globaalien kysymysten ratkaiseminen ei voi onnistua paikallisella tasolla. Eurooppa voi näyttää esimerkkiä Olemme kuulleet aikaisemminkin, että voimme mennä kovinkin pitkälle, mutta emme saa aikaan mitään, elleivät kaksi suurinta saastuttajaa, nimittäin Yhdysvallat ja Kiina, ellei niitä saada vakuutettua päästöjen vähentämisen välttämättömyydestä. Ruotsin ministeri sanoi, että voidaan odottaa Yhdysvalloita, että se tekee kaiken mahdollisen. No, Kioton jälkeen olemme nähneet, mitä tämä tarkoittaa, että, että meidän täytyy tehdä Euroopan unionin kanta selväksi ja se, mitä me suhtaudumme Yhdysvaltoihin. Giscard siis d'Estaing, joka johti valmistelukuntaa, jossa valmisteltiin perustuslakia, sanoi, että Euroopan unioni ei e, Euroopan unioni on Yhdysvaltain kumppani eikä kilpailija. Tässä on ollut Tämä on vaikuttanut huomattavasti siihen, missä, mit, että miten EUn eh, intressit eh, tulevat näkymiin. Eh, ja esitetty ajatus, että Euroopan unionin väestö ja Yhdysvaltain väestö, että niiden pitäisi olla internetyhteydessä, jotta USA saat, ottaisi meidät vakavasti. No, no, Brysselissä suoraa demokratiaa ei oteta vakavasti silloin, kun tehdään päätöksiä kansanäänestyksestä. Me euroskeptikot sanomme usein, että emme voi esittää ajatuksiamme sadan miljoonan ihmisen nimissä, mutta kuitenkin me, meitä mutta meitä kuitenkin, me olemme Kööpenhaminassa edustettuna 27 maan toimesta. No, neljä, kuitenkin neljä esitystä viidestä puhuu USA-vastuusta. Siinä ei kuitenkaan puhuta mistään muusta, koska olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni ja Eurooppa, niiden pitää tässä tilanteessa edustaa 27 maata ja 500 miljoonaa asukasta, eikä pelkästään näitä yleisiä etuja – ja eh, että teema, teemmekö me Yhdysvalloista sen eh, eh, pääsyy, syy, pääasiallisen syypään saastuttajana. En tiedä, miten tässä valiokunnassa on syytä, että voidaan tehdä ehdotuksia. On kysymys vastuusta, jota tässä valiokunnassa osoitetaan. No miksi me emme näytä tätä vastuuta myös tässä päätöslauselman luonnoksessa ja miksi me emme lähetä edustajia Kööpenhaminaan sellaisia, jotka haluavat tehdä jotakin tässä asiassa. Kiitoksia, kollega Kulakakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με την εξής παρατήρηση. Μιλάμε πολύ για τη... Puheenjohtaja, aloitan nyt ensimmäisellä kommentilla. Me puhumme aina rahoituksesta, mutta emme saa unohtaa, että viime vuonna – noin on annettu miljardeja euroja näihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät talouskriisiin. Nimittäin jos poliittinen tahto on olemassa, niin silloin voidaan kyllä saada rahaa liikkeelle, vaikka riippumatta siitä, mistä se raha tulee. Toinen huomio. Millä tavalla me saamme julkiset rahat käytettyä? käytettyä ja mink, miten paljon tarvitaan. No, on olemassa vissi periaate, että saastuttaja maksaa. Kyllähän sitä pitää soveltaa ja tämä on sellainen periaate, joka täytyy ottaa huomioon tässä e, e, siinä yhteydessä, miten julkisia varoja käytetään mahdollisuuksien mukaan e, juridisesti saastuttajan täytyy maksaa. Ja sitten lentoliikenne ja meriliikenne tässä asiassa tämä on erityisen merkityksellinen. No, näillä sektoreilla nämä täytyy käsitellä yhdessä. Ne ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Täytyy nähdä, että minkä tyyppisiä saasteita niistä lähtee. Lentoliikenne saastuttaa paljon enemmän kuin meriliikenne. Tämä on energiapoliittisesti tavallaan tehokkain tapa siirtyä paikasta toiseen, mutta sekin täytyy ottaa huomioon. Ja tavoitteista täytyy ottaa huomioon myös energiatehokkuus ja ne tavoitteet, jotka määritellään maaliikennettä varten. Ja tässä nämä tavoitteet ovat vähemmän kunnianhimoisia, mitä tulee maaliikenteeseen Euroopan unionissa. Meillä on tässä kuitenkin suurin saastuttaja ylipäätään koko liikennesektorilla. Pelkästään autot merkitsee noin 50 prosenttia saasteista tai päästöistä. Nämä molemmat sektorit, nämä liikennemuodot, niiden täytyy, ne kilpailevat keskenään, niistä täytyy myös neuvotella samalla tavalla tai adekvaatilla tavalla. Ja täytyy tavoitteet täytyy sitten äh, asettaa niin, että niissä otetaan nämä tekijät huomioon. Ja mitä tulee neuvottelujen epäonnistumiseen, luulen, että meidän täytyy asettaa tavoitteet sillä tavalla, että voimme välttää epäonnistumisen. Haluan esittää muutosta. Yksi muutos koskee kohtaa 18, kansainvälinen lento- ja meriliikenne. Äh, luen sen englanniksi, vaati kansalliselle medialiikenteelle pitäisi asettaa samat tavoitteet kuin muille aloille. Mukaan lukien maaliikenne. Ja jotta nämä kolme liikenne, kilpailevaa liikennemuotoa saadaan samaan pakettiin, ja sitten kohta 19 kehottaa EUta siltä varalta, että neuvottelut ICA on kanssa en puhuisi epäonnistumista, vaan siinä tapauksessa, että voidaan ne En mä voi heti kättelyssä sanoa, että, että ne epäonnistuvat. Meidän täytyy ryhtyä toimiin. Meidän tavoitteemme täytyy olla, että nämä neuvottelut eivät ole epäonnistuvat, vaan että ne onnistuvat. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Bas Ekot. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Useat meistä jo mainitsivat kahden asteen tavoitteen, joka on hyvin keskeinen tämän päätöslausuman kannalta. Tämä on hyvä, mutta kahden asteen tavoite ei ole pelkästään EU-tavoite, vaan myös G8 tätä tukia. Jos me otamme tämän kahden asteen tavoitteen jos me haluamme sen todella saavuttaa, niin meidän täytyy vähentää 40 prosentilla päästöjä, jotta meillä olisi edes 50 prosentin mahdollisuus saavuttaa tämä 2 kahden asteen tavoite, joten jos me todella haluamme sitä, niin meidän täytyy oikeat välineet tähän hankkeen. Rova Krostetille, joka sanoi, että meidän täytyy olla uskottavia ulospäin, niin sanoisin, että katsokaapa Kiinaa. Kiina tällä hetkellä rakentaa valtaisesti tuulivoimaa ja kahden vuoden päästä he, äh, Kiinalla on maailman suurin tuulivoimatuotanto ja tätä Kiina tällä hetkellä tekee kun politiikka, poliittista tahtoa on, niin muutosta tapahtuu ja silloin voidaan todella sopia ja tehdä työtä talouden osalta. Ja tämän vuoksi minä pyydän Euroopan unionia selvemmin toimimaan kahden asteen tavoitteen puolesta, asettamaan sitä varten välineet ja työstämään uusiutuvia energialähteitä ja energiasäästämistä. Näin meidän ei tarvitse enää puhua pelkästään liikaa energiaa päästöjen vähentämisestä, vaan tarkastella niitä mahdollisuuksia, joita meillä voi olla vihreän teknologian puolesta ja sitten ruvetaan keskustelemaan Yhdysvalloista ja Kiinasta. No, kiitos. Kiina on kuitenkin olemassa läjäpäin hiilivoimalaitoksia. The... Mutta älä katso Kiinaa pelkästään noin hiilen tuottajana. Mutta niin kuin sanottu, että Kiina on merkittävä puuntuottaja. Kathleen. Um, Haluan ihan lyhyesti puhua. Tässä on, ollut hy- Tässä on hyvä lähtökohta tässä tekstissä. Tärkeää on, että meillä on päätöslauselma ja tässä saa laajan enemmistön parlamentissa. Mutta siitä huolimatta pikkasen voisi vielä ruista ranteeseen lisätä ja näin yksilönä sanoisin, että EU olen sitä mieltä, että EUlla pitäisi olla selkeämmät tavoitteet, mutta tärkeää on myöskin, että me saavutamme nämä tavoitteet ja EUna me totta kai käännymme kehitysmaiden puoleen, mutta meidän pitää hyväksyä tiukat käsitoutuminen omille tavoitteen, omien tavoitteen suhteen ja tämä pikkasen löysä siihen suhteen. Neuvottelussa on aina tärkeää olla uskottava – on kyettävä osoittamaan, että käytämme sitä tai tätä budjettikohtaa tuon tai tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Olen kollegoiden kanssa siinä, että yksi suurimmista tavoitteista ja yksi suurimmista haasteista, jossa on uusiutuva energia. Me teemme liian vähän, me olemme heikoilla ja päätöslausuma on hyvä, koska se pyrkii vahvistamaan neuvota tällä sektorilla tulen tekemään joukon tarkistuksia, jotka liittyvät erityisesti uudistuviin energialähteisiin. Tuuli ja aurinkovoimassa ei täytyy olla pioneeri. Merituulivoiman potentiaali on valtava. Ja EU on varsinainen hyvä viitekohta ja voi kannustaa Yhdysvaltoja tämän samaan suuntaan meillä on nyt mahdollisuus saada vääntöä uusiutuvan energian politiikkaan tälle kaudelle. Ja. Kiitos, Matias Groot. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä keskustelussa on tullut sanottua, että tavoitteet eivät saisi olla niin kovin niin korkeita, että niihin ei voi päästä. Täytyy sanoa, että se oli aika hämmästyttävä juttu, koska oikeastaan nimenomaan ilmastonmuutoksessa me tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita, koska ilmastonmuutos ja finanssikriisi, niistähän keskustellaan. Sehän on tässä äh, päätöslauselmassakin, että finanssikriisi äh, maksaa paljon, mutta meillä on jossain vaiheessa, jossa on kysymys vain henkiin jäämisistä. Siksi meidän täytyy asettaa kunnianhimoisia tavoitteita Kööpenhaminaa varten ja meidän täytyy keskustella välineistä. Tässä on hyvin tärkeä väline on teknologian siirto. Siinä täytyy olla kuitenkin tarkkana tällä hetkellä toimitetaan paljon moduuleja e- Eurooppaan muilta mantereilta, jotka eivät vastaa kuitenkaan laatuvaatimuksia ja menevät rikki. Ja patentteja rikotaan. Sekin on ajankohtainen asia. Eurooppalaiset yrity... Muutamat eurooppalaiset yritykset eivät toimita lainkaan Kiinaan. Ja tässä täytyy olla todella tarkkana, millä tavalla teknologian siirto tapahtuu, eikä sitä voida katsella vaaleanpunaisten silmälasien läpi. Siis rahoitus, uusiutuvat energialähteet. Minä itse olen, ö, olen sellaista alalta, josta meillä on paljon tuulienergiaa ja tuotantokapasiteettia täytyy laajentaa, mutta tässä finanssikriisi taas vaikuttaa. Sehän täytyy rahoittaa jollakin tavalla. Ja meidän täytyy löytää sovelijoita e- elementtejä. Kohdat 18, 19, ICAO ja IMO meriliikenne täytyy ottaa esille Kööpenhaminassa. Ja me olemme puhuneet jo vuositolkulla tästä. Meillä on hyvä laki, jonka mukaan sisällytetään lentoliikenne päästökauppaan. Ja me olemme myös yhdistäneet tämän siihen, että me olemme saaneet myös muut mukaan tähän ICAO sen tekee ja mitään ei ole tapahtunut, vaikka sillä on luvattu. Tässä täytyy luoda painetta lisää. Meidän täytyy pysyä tässä pelissä mukana ja Euroopan unionin äh, Kööpenhaminan valtuuskunta täytyy huolehtia siitä, että tästä ei anneta periksi, koska ilmastonmuutosta voidaan vastustaa vain maailmanlaajuisesti. Me olemme tehneet päätöksen järjestelmästä, siis päästökaupasta voidaan tietenkin puhua myös veroista ulkorajoilla, mutta Euroopan unionissakaan ei saada tätä onnistumaan. 27 maata äh, niiden verojen harmonointi, äh, kun se ei onnistu, niin millä tavalla se onnistuu sitten maailmanlaajuisesti meidän täytyy sitten panostaa päästökauppaan kansainvälisellä tasolla. Me olemme luoneet, asettaneet perustan ja muut täytyy saada mukaan. Ja meidän täytyy muistaa, meriliikenne ja lentoliikenne, ne kuuluvat kaikki tähän. Kiitos. Richard Seber. Kiitos puheenjohtaja. No niin, hyvät kollegat. Täytyy muistaa, että poliitikkoina meidän täytyy perustaa toimintamme äh, tieteelliseen näyttöön, mutta myös terveeseen järkeen. Ja tiedehän äh, näkyy siinä, että, että tiedot muuttuvat ajan myötä. Muistan, että viime vuosisadalla puhuttiin suhteellisuusteorioista, kvanttifysiikasta ja äh, Sigmund Freudin psykoanalyysistä. Oikeastaan ne olivat niitä tietoja, ja kun ajatellaan niin tutkijoiden, luku, luku, äh, luku, tutkijoiden lukumäärää, jotka tekevät sitä, että tätä, ei se välttämättä todista, että se tieto olisi oikea. Siksi poliitikkojen täytyy myös käyttää tervettä järkeä. Nyt kun me puhumme nyt tästä äh, ilmastonmuutoksesta ilmiönä, niin toteamme, että tämä ilmiö on olevassa. Se on suhteellisen kiistaton juttu. Monet tutkijat ovat todenneet tämän, mutta toinen ongelma on se, ja se on meidän juttumme, että tämä on ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos, niin kuin ihmisten tässä on suuri ryhmä, jotka ovat epäluuloisia, kun ajatellaan maailman, maailman ilmastoa, jos me vähemmän pari prosenttia hiilidioksidipäästöjä ja sitten tämä tilanne muuttuu niin kuin tietokonemalleissa sanotaan. Se on uskoakseni sellainen sellainen pilvilinna, jossa me elämme, ja toimenpiteet ovat tietenkin tärkeitä, koska mehän voimme niillä toimilla, mitä me teemme talouspolitiikka, talouspolitiikassa, voimme vaikuttaa paljon enemmän tähän standardipolitiikkaan kuin ilmastonmuutokseen. Meidän täytyy muistaa tämä silloin, kun me puhumme Kööpenhaminan konferenssista. Siksi uskonkin, että on tärkeää, muistaa nämä perusedellytykset ja Euroopan täytyy olla tietoinen vastuustaan ilmastonmuutoksessa, mutta yhtä tärkeää on se, että talous Euroopassa pysyy. Meidän täytyy siis kansalaisille ja yrityksille turvata edelleenkin kilpailumahdollisuudet maailmanmarkkinoilla. Ja ilmastonmuutos onkin sellainen ilmiö, jossa on monia puolia, jotka eivät ole niin mustavalkoisia niin kuin usein tutkijat antavat ymmärtää. Näin ollen meidän pitäisi myös puhua energiatehokkuudesta. Erityisesti tässä Euroopassa meillä on paljonkin mahdollisuuksia. Me olemme laajasti on nähty, että energiatehokkuus on kuitenkin tehokkaimpia keinoja. Meidän täytyykin lähteä siitä, että me kannamme vastuun yhdessä muiden kumppaneiden kanssa, mutta samanaikaisesti täytyy huolehtia siitä, että Eurooppa johtaa erityisesti työpaikkoja ja niin poispäin, äh, työpaikkojen suhteen ja niin poispäin. Ja mikä on nyt suhde USA ja Kiinaan, muistuttaisin siitä, että ne ovat kaksi suurinta äh, äh, päästöjen aiheuttajaa hiilidioksidin osalta. Muistuttaisin että Kiin, siitä, että Kiina on oikeastaan mennyt voimakkaasti eteenpäin. Kiina on panostanut vihreään energiaan ja, ja Kööpenhaminan kes, keskusteluissa Kiina ei tule olemaan ongelma. Katsoisin enemmänkin Intian ja muiden maihin suuntaan, ja myös USAsta tulee ongelmia johtuen niiden sisäisestä päätöksentekomekanismista. Siellä tehdään, kun edustajien huoneessa on nyt sitten kongressillahan kongressilla on vielä 18 vuo- työpäivää ennen vuoden loppua. Me tiedämme kaikki, että tämä painopiste keskustelussa on terveys, terveydenhuollosta. Obamaa mitataan sen mukaan, että saako hän terveydenhuoltopaketin läpi ilmastonmuutoksen osalta tai sitten se, että hyväksy, hyväksytäänkö sitä koskeva asetus edustajahuoneessa, niin aikaa ei ole paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että USA ilmeisesti ei halu, voi suostua sitovaan sopimukseen johtuen sen sisäistä päätöksentekomekanismista. Sitä taustaa vasten meidän täytyy myös määritellä meidän neuvottelukantamme ja siksi meidän pitäisi pohtia sitä, että mikäli Kööpenhamina epäonnistuisi, millä tavalla sitten jatkamme tässä kysymyksessä. Meidän pitäisi, ei pitäisi asettaa odotuksia liian korkealle, koska niin kuin sanottu, USA on varmasti suurin este. Periaatteessa vielä toteaisin, että minä toivon uudelta komissiolta ja myös meiltä, että vesi tulisi keskustelun keskiöön, koska kaikki ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät oikeastaan vedessä, tulvina ja niin poispäin. Siksi uskoisin, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota enemmän veteen ja pyytäisin vielä, että meidän täytyy olla realistisia näissä päätöksenteossa, tässä päätöksenteossa, koska me vastaamme kuitenkin päätöksistämme ja tutkijat sitten löytävät usein toisenlaisia päätöksiä. Kiitos, Richard Seba. Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Pari kolme lyhykäistä huomiota. Ensinnäkin sanoisin, että mielestäni tämä päätöslauselma ei käsittele joitakin erittäin tärkeitä asioita Ilmastonmuutosongelma, niin kuin täällä on jo sanottu, liittyy hyvin läheisesti korkeaan suuntaukseen käyttää fossiilisia polttoaineita ja tässä tarvitaan hyvin integroitua ratkaisua tässä alueella on hyvin paljon hyvin syvällisiä ristiriitoja Euroopan unionin ja välillä ja muiden välillä. Me haluamme johtajuutta ilmastonmuutostaistelussa, mutta toisaalta esimerkiksi ottaen huomioon nämä seikat, joita täällä, joihin täällä viitattiin, yhteinen maatalouspolitiikka, mutta toisaalta myöskin tässä halutaan vahvasti puoltaa maailmankaupan eri esteiden poistamista. Meillä on yhteistä politiikkaa, maatalouspolitiikkaa, mutta myös sitten näitä vapaakauppasopimuksia. Näillä on valtaiset vaikutukset ilmastonmuutokset ja niitä täytyy analysoida. Sitten meillä on yritysten muuttamista muualle ja kulutustottamukset. Nämä vaikuttavat valtaisasti kasvihuonekaasujen päästöihin. Tässä on valtaisasti globaalilla tasolla päästö, päästöjä tulee, kun eri yritykset muuttavat paikasta toiseen. Hyvät kollegat, tässä me emme löydä talouden puitteista tätä ratkaisua välttämättä tähän ongelmaan. Tämän vuoksi suurella huolella ja tietyllä skeptisyydellä me suhtaudumme siihen, että pelkästään markkinavälinein yritetään saavuttaa tavoite, tavoitteitamme. Me markkinavälineet, joilla voitaisiin saavuttaa ö, päästöjen vähentämistä, tätä ei ole vielä voitu todentaa. Tässä on valtaisasti eri tekijöitä ja valtaisasti epäilyksiä sen osalta, voidaanko saavuttaa globaalia päästöjen vähentämistä markkinamenetelmillä. Ja niillä tulee olemaan myös ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia Vaikkakin voitaisiin saavuttaa globaalilla tasolla päästöleikkauksia, niin vaikutukset eri maihin, ja tällä on vaikutusta myös Euroopan unioni, Euroopan unionin eri jäsenvaltioihin, nämä vaikutukset voivat olla hyvinkin erilaisia maakohtaisesti. Ja viimeiseksi vielä sanoisin, että kun puhutetaan, puhutaan tässä eriytetystä toiminnasta, niin pitää ottaa huomioon myös eri erot Euroopan unionin sisällä päästöjen osalta. Eri jäsenvaltioiden panos CO2-päästöjen osalta on historiallisesti erittäin erilainen eri jäsenvaltioiden välillä, joten tämä täytyy myös ottaa aina huomioon. Kiitoksia. Satsa Grazie Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Min- olen ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 1999 ja kadehdin joitakin kollegoita sitä varmuudesta, jolla he tiettyjä kamppailuja käyvät. Kadehdin useampia kollegoja, joilla on luotettavaa tieteellistä dataa vielä tässä tueksi. Minä olen luonut tutkijoiden ää, raportteja ja tutkimuksia. Enkä ole vielä löytänyt yhtään, joka antaisi minulle ne faktat, että ilmastonmuutos liittyy ihmisten toimiin. Mikään ei osata, että tämä olisi epäilyksettä totta. jotkut kollegat ovat niin varmoja. Täällä puhutaan reistä otsonikerroksessa, edessä väessä julkinen mielipide ole sellainen, että ihmiset pelkästään mennä kadulle kävelemään. He pelkäsivät, että, että tuo reikä kerroksessa polttaisi lainausmerkissä heidät. Ja vähän aikaan siitä ei ole puhuttukaan. Ja e, e en vaan tiedä, kuka ympärsemistä tässä nyt on tiikapuolella kivennyt taivaaseen ja peittänyt tämän otsanreijan. Tämä katastrofien pelko vaikuttaa meidän realistisuutemme tasoon. Tuon sanottuna olen aina uskonut siihen, että meidän täytyy reagoida ongelmiin. Ja, ja meidän pitää välttää saastumista. Meidän täytyy toimia vastuullisesti. Ihmiset sanovat, mitä sattuu ottamatta huomioon saneensa seurauksia ihmisten toiminnalle, taloudelle ja niin poispäin. Se on ongelmallista, koska meillä on teoreettisia aloitteita, joilla saattaa olla tuhoiset vaikutukset EUn talouksille. Ja tämä jättää oven avoimeksi muille maille, jotka ovat mu- eh, laittomasti dumppaavat sitten omia tuotteita. Tämä täytyy pitää mielessä, koska kun puhumme Kiinasta ja Brasiliasta ja laittomasta dumppauksesta, niin meidän täytyy raho- me ikään kuin rahoitamme tuota, koska emme tiedä, meneekö rahoitus oikeaan suuntaan. Ehkä se päätyy rahoittamaan tuota kilpailua, jossa me kärsimme. Tuota vilpillistä kilpailua. Jos me jatkamme näiden hypoteesien ja teoreiden puitteissa, sitä seuraa, että meidän teollisuutemme kärsii. Me pyrimme suojelemaan ympäristöä, sitä täytyy tehdä. Toivomme parempaa tulevaisuutta ympäristönsuojelun avulla. Ja silloin meidän täytyy varmistaa, että meillä on oikeat olot siihen, koska muuten me heikennämme tilannetta EU-ssa katastrofaalisesti. Ja ihan lopuksi pidän tervetulleen Rova Grostetin kommentteja. Hän sanoi, että meidän täytyy keskittyä saavutettiin tavoitteisiin, joilla luodaan välttämättömät tavoitteet, joiden avulla saamme kourin tuntuvia tuloksia. Meillä on tässä kestämättömiin teorioihin perustuvia kommentteja, joiden pohjalta me saatamme joutua samaan tilanteeseen kuin Notsenin kerroksen suhteen. Tässä on ehdotuksia, joiden taustalla ovat tällaiset intressit, joten me nyt täytyy tehdä kaikkemme, jota investoimme energiaresursseihin, mutta minä naurattaa kuulla ympäristön ystäviä, kun väitävät, että Äh, fossiilisia polttoaineita käytetään liikaa. Vastustetaan sitä ennen ydinenergian käyttöä. Olen ihan hämmentynyt, pakko myöntää. Kiitoksia kollega tästä näkemyksestä. Otsoni reikä on ollut sen tilanne muuten muuttuu myös haloneista luopumiseen ja tämä voidaan myös lopettaa tämä kehitys, jos lopetamme niiden aineiden käyttö, jotka vaikuttavat tähän myös ne, jotka aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä. Ainakin tieteessä näin sanotaan. No, nyt Osa Westlund on seuraavana. Kiitos puheenjohtaja ei ole mitenkään harvinaista, että parlamentin vaalikampanjan aikana valitsijat kysyvät minulta blogien kautta tai internetissä, Kuuntelettavatko YK ilmastopaneelin kriitikkoja? Hei, onko heitä Euroopan parlamentissa? Sanoit, että tuskinpa missään he ovat niin hyvin edustettuina. Heitä on paljon enemmän poliitikkojen joukossa kuin tutkijoiden joukossa. edellisellä mandaattikaudella sosiaalidemokraattinen ryhmä tapasi YK ilmastopaneelin edustajia ja esitin näitä niin sanottuja tiukkoja kysymyksiä, joita ilmastonmuutoksen epäilijät e-, esittivät. Me saimme erittäin hyvin uskottavia ja hyvin perusteellisia vastauksia ja suosittelen samaa EPPlle. Tutkikaa YK ilmastonpaneelin jäsenet tänne ja sitten kysymyksiä ja saat erittäin hyviä vastauksia heidän pohdintojensa tueksi. Ja sit, sitten on sanottu, että ei pitäisi kuunnella ainoastaan tiedettä, vaan myös tervettä järkeä. Minä uskon, että me voimme tehdä kumpaa tahansa. Me voimme me saamme samaa aina, että ilmastonmuutokset Äh, äh, me näemme äh, äärimmäisiä ilmastoilmiöitä kaikkialla maailmassa, autoimista kuin mitä muuta. Olisi omituista, jos ei tällä olisi yhteyttä siihen, mitä tiede sanoo. Kansalaiset ovat järkyttyneitä, jos me astaisimme kunnianhimomme 20, 50, 40 prosentin tasolle, vaikka se merkitsee, että meillä on ainoastaan 50 prosentin mahdollisuus välttää katastrofaalisia seurauksia harvat tietävät, että 40 prosentissa meillä, meillä on vain 50 prosentin mahdollisuus välttää nämä seuraukset. Sitä pitäisi keskustella. Meidän pitäisi ottaa konehimamme korkeammalle tasolle. Eikä pitäisi tehdä tällaisia kompromisseja, kun ympäristö nyt ei toimi sillä tavalla, että sen kanssa voi tehdä kompromisseja. Päätöslausen suhteen haluaisin tiukempia tavoitteita totta kai, mutta Uskon, että valitettavasti parlamentissa voi olla vaikeata laaja tukea sille, mutta me saataisimme saada parempi tukea sille, että Kööpenhaminassa hyväksyttyjä tavoitteita korjataan niin, että me saisimme niitä korjattua uusimman ja relevantimman tutkimuksen mukaan, että emme päädy tilanteeseen, jossa Kööpenhaminassa lyödään lukkoon päästötavoitteita, jotka viiden vuoden kuluttua ovat irrelevantteja, kun tutkimus sanoo, että meidän pitäisi tehdä jotain. Jonkunlainen koplaus tutkimuksen olisi hyvä Kööpenhaminan tulosten tapauksessa. Ja samoin päätöslausuma voisi paremmin painottaa niitä etuja, mitä voimme saavuttaa. Monet ovat ottaneet sen täällä esille. Talous voi, ympäristö, työllisyys voivat saavuttaa paljon hyötyä ja sitä voimme paremmin alleviivata. Ja sitten voimme miettiä, että miten on, että me tiedämme mikä tilanne on, me tiedämme, että tutkijat ovat hyvin samanmielisiä ongelmasta, että paljon enemmän pitäisi tehdä kuin mitä EU lyö pöydä, neuvottelee pöydälle, että on suuria yhteiskuntataloudellisia sa- myönteisiä tuloksia saavutettuna tekemällä enemmän. Miksi me saa sitten viestiä läpi, että pitäisi tehdä enemmän? on paljon on niitä, joilla on taloudellisia etuja, jotka E, e, niillä, jotka sanovat, että edetään business as usual pohjalla, mutta ne ovat erityisetuja, ja eikä EU eikä muidenkaan pidä kuunnella näitä erityisetuja, koska yhteiskunnalla kokonaisuudessaan on saavutettuna paljon taloudellista voittoa tekemällä mahdollisimman paljon sitä, mistä me nyt täällä keskustelemme. Kiitos Jouvin. Uh, Philippe Jouvin. Puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta. Uutena jäsenä pakko myöntää, että olen vähän kauhistunut jostakin puheenvuorosta täällä. Huomaan, että täällä on kokous, jossa tasapainotellaan suuren skeptisuuden välillä, joka vastustaa tieteellistä tietoa, ja kokous, joka menee toiseen suuntaan us- yliuskossa asioihin, joita ei ole tieteellisesti todistettu meillä täytyy olla kriittisiä. Jotkut vetävät terveisen järkeä sanoa, että täytyy tiukentaa päätöslauselmaa, koska tervejärki sanoi, että asiat menet huonosti. Mutta hyvä. Tervejärki sanoi, että maapallo on liittää, kun se näyttää lit- litteeltä. Tervejärki ei aina tieteellistä tietoa korvaa. Tässä epärealistisesta keskustelusta. Mm, esimerkkinä on ehdotukset, että työkaa lyhentämällä voi vähentää ilmastonmuutosta ja kaikkea voi osoittaa. Voisimme ajatella, että kun annetaan ää, äh, enemmän antiobetä, meillä on enemmän saastuttavaa kemian teollisuutta, mutta sa- samalla äh, elinikä lyhenisi ja saastuminen vähentisi. Me voisimme luoda ihan älyttömiä päättelyketjuja. Tämä päätöslauselma, jonka kaikki ovat huolella lukeneet, tässä vedotaan se on huomio ja neljä erityishuomiota. Yleishuomio on, että, että päätöslauselmassa ei voi purkaa aikaisempia sitoumuksia ja kyseenalaistaa niitä Muistan, että energia- ja ilmastopaketeissa 17. joulukuuta päätettiin 20 prosentin tavoitteesta. Demokraattisen keskustelun jälkeen voi todeta, että päätöslauselmassa on 40 prosentin tavoite. En tiedä, mistä se on tullut. Miksei 40 prosenttia? Minä olen avoin kymmenelle. Minä olen avoin kaikille. haluaisin vaihtaa sen tieteellisen näytön, näytön perustamme mutta erityisesti demokraattiseen keskusteluun pohjautuva demokraattinen keskustelu antoi 20 prosenttia. Minkä nimissä nyt sanotaan 40 prosenttia? Päätöslauselma ei voi olla keito, keino, jolla tätä aikaisempaa kudelmaa puretaan. Ja sitten tulemme tekemään neljä tarkistusta. Ensinnäkin kohtaan kaksi, kun sanotaan, että, että teollisuus Pohjoismaiden pitää näitä esimerkkejä olla samaa mieltä. Ja kun pitää teollistuvilta mailta pyytää osallistumista vähän vähemmän, olen samaa mieltä, mutta nämä mainitavat maat, Kiina, Intia ja Brasilia, ovat ne kolme maata, jotka vastustavat meitä eniten, jotka tuovat tuohon Euroopan talouden. Sitä halusin, että tässä tehdään erottelu niiden teollistujen maiden kanssa, jotka täytyy, jota täytyy ottaa, ja ne välillä, jotka ovat pääkilpailijoitamme, ja jotka tulevat tuhoon asti kil, kilpailemaan Euroopan kanssa ja Brasilialla ja Kiinalla pitää olla tavoitteita, jotka eivät ole meitä alempia. Kammas kohta. Siinä puhutaan 25-40 prosentin haarukasta sanoen, mitä ajattelen, tavoite 20, ei 40. Kolmas kohta, mikä halusin hyväksyttäväksi, on tämä kysymys, jonka useampi teistä on ottanut, mutta päätöslausumassa olen löytänyt sitä tämä kysymys on rajoista teollisuudestamme. Tulee asettamaan että se on hyvä. Ei saa epälojaalisti kilpailla niiden maiden kanssa, joilla ei ole samat tavoitteita, joita täytyy olla toimenpiteitä, ja tämän toimenpiteiden ehdottamisen asiantuntijalle, toimenpiteitä, jotka estävät äh, vilpillisen kilpailun. Ja sitten viimeiseksi kohta kahdeksan, siinä todetaan, että yhteisen äh, kontribuutio ei saa olla alle 30 miljardia. minä tiedän, että tämä 10, 20, 30, 40 miljardia summaa. Ei summalla ole niin väliä. Mutta kysymys on pikemminkin tavoitteiden käyttämistä 20 miljardia hyvin käytettynä on tärkeämpää kuin 50 huonosti käytettynä. Kiitoksia. Se, mitä sanotte, ei ole nyt ihan totta. Jos tarkastelette johdantaosan kohtaa D, sinne tarvitaan, että pitäydymme neuvoston tavoitteiden kanssa sinne 20 prosenttia vuoteen 2020. Ja jos Köpenhamissa saadaan sopimus, EU on valmis, on mene, valmis menemään pitemmälle 30 prosenttiin. Salista huudetaan jotain. Ei, ne koskevat kolme artiklaa, joka vain mainitsee sen mitä ilmastonmuutosvaliokunta lausoi, nimittäin, että, että se haarukka olisi 25-40 prosenttia. Ja tutkijoiden mukaan marginaali, joka teollisuus, jossa teollisuusvaltioissa pitäisi liikkua, tässä, tässä haarukassa pitäisi liikkua, se nyt oli nyt et varsinaista 40 prosentin vaatimusta tässä tekstissä ei taida olla, vaan se on haarukka. Nyt on vielä mä kevän. Thanks. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta tässä italialaiselle EPPn edustajalle. Kenties sihteeristö voisi hänelle lähettää tietoa kansainvälisestä sopimuksesta Otsonin kadon estämiseksi. Jos tämä tehdään, niin tällä saa, ratkaistaisiin monia ongelmia. Ja näin me yritämme tehdä äh, hiilidioksidipäästöjen osalta. Me haluamme kansainvälisen sopimuksen ongelmaan, jonka tiedemiehet ovat identifioineet ja joka meidän täytyy ratkaista. Ja kollegalle, joka juuri tuossa puhui, me emme voi peruuttaa tehtyjen päätösten osalta jo. Kööpenhaminassa avainkysymyksenä tulee olemaan se, että saadaan muut maat mukaan joidenkin sellaisten asioiden osalta, joihin me alle, olemme jo jotka me olemme jo allekirjoittaneet. tässä avaimena on se, että teollisuusmaat tulevat Kööpenhaminaan uskottavan tarjouksen kerran. Sen täytyy olla kaksiosainen. Ensimmäisen täytyy olla uskottava ilmiöiden lieventämispaketti Euroopan unionissa. Me Euroopan unionissa loimme ilmastonmuutospaketin 2008 ja se hyväksyttiin siis viime vuonna. Ja tässä paketissa luvataan ainakin 20 prosentin leikkaukset ja 30 prosenttia, jos saadaan kansainvälinen sopimus. Olisi hyvä mennä 40 prosenttiin, mutta kovin vaikea se tulee olemaan. Me olemme tämän kuulleet jo nyt jopa neuvostossa, jossa on hiljaisia pyyntöjä tarkastella tätä uudelleen tätä 20 prosenttia, joten miniminä menemme täytyisi tavoitella 30 prosenttia. Tiedemiehet sanovat 25-40 prosenttia, mutta korkealla täytyy tavoitteiden olla Kööpenhaminassa. Meillä on oma lievennyspakettimme, paikallaan. Me emme voi ruveta nyt uudelleen miettimään hiilidioksidin veroa versus ETS. Meillä on nyt tämä paketti ja tässä tärkeänä päivämääränä on neuvoston kokous lokakuun lopulta. Mitä rahoitukseen saadaan, niin se tulee olemaan tähdellinen, kun mietitään, saadaanko Kööpenhaminassa sopimusta vai ei. Ja maailma tulee hyvin tarkkaavasti tätä tutkimaan. Puheenjohtaja Barroso vieraili New Yorkissa viime viikolla, puhuin tästä paketista ja hän kyllä oikein hyviä asioita esitti. Taloudellisesti ajat ovat vaikeat, me tiedämme sen. Kaikki maamme käyvät läpi nyt ongelmallista aikaa, mutta jos me emme saa uskottavaa pakettia kasaan, niin me emme kyllä saa muita maita mukaan. Ja jos emme saa niitä mukaan, niin emme me saa leikattua co 2 päästöjä Jos kaikki teollisuus maat leikkaisivat 2050 mennessä päästöjensä, mutta Kiina ja Intia eivät tekisi mitään, niin emme me saavuta tässä tarpeeksi. Meidän täytyy saada rahoituspaketti, joka on uskottava. EUn täytyy maksaa oma reilu osuus, tavoitteensa tässä ja komissio on esittänyt tiettyjä lukuja, jos menee vielä kor- korkeammalle, niin se on oikea suunta. Meidän täytyy varmistaa äh, se, että mitä rahoitusta tuleekin, niin se on lisänä jo luvatulle rahalle jos menemme kehitysmaihin ja sanotaan, että otetaan nämä varat niistä, jotka on teille luvattu jo kolme vuotta sitten, niin ei tämä ole uskottavaa. Meidän täytyy varmistaa, että rahoitus on mitattavissa olevaa, se on uskottavaa, se on luotettavaa. Se, meidän täytyy olla mekanismi, jolla tämä rahoitus todella toteutetaan. Minä en mitenkään innostu yksinkertaisista kahdenvälisistä mekanismeista, koska meidän, EUhan jo allekirjoitti vuosituhannen kehitystavoitteet ja monet jäsenvaltiot eivät kuitenkaan siihen kykene. Meidän täytyy olla mekanismit, joilla voidaan vastata tavoitteisiin. Jos halutaan, että parlamentin ääni kuuluu, niin meidän täytyy muutamista, muutamasta tärkeästä asiasta pitää kiinni. Ei kaikkea voi saada ilmastonmuutoksesta mukaan tähän päätöslauselmaan, vaan tässä on kysymys siitä, mistä Kööpenhaminassa todella päätetään, niin mitkä meidän mielestämme täytyy olla mukana sopimuksessa. Ei yksityiskohtia. Onhan tässä paljon, mitä tässä voidaan sanoa monestakin eri asioista, metsien häviämisestä ja niin edelleen, mutta joiden täytyy olla mukana tässä päätöslausemassa. Joku menee Washingtoniin, sitten me voimme puhua Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen kongressissa aloitettiin tänään keskustelu päästörajoista. No ei tämä tule olemaan mitenkään helppoa. Financial Timesista luin tänä aamuna, että monet, monen monikansalliset yritykset tukevat katto- ja kauppajärjestelmää. Onnittelut niille, jotka tukevat Yhdysvalloissa tätä järjestelmää. Jos ei sitä tue, niin tiedätte ja minäkin tiedän, että asianmukainen lainsäädäntö ja varmuus on paras takuu rahoitusinvestoinnille tulevaisuudessa. Mitä enemmän on epävarmuutta, sitä vaikeampaa on saada pitkän aikavälin investointeja. Joten meidän täytyy päätöslauselmassa todella keskittyä siihen, mikä nyt on Kööpenhaminassa käsittelyssä, jättää yksityiskohdat sille. And finally Mario Perillo. Ja sitten lopuksi vielä Mario Perillo. Joo. Minä en halua puheenjohtaa ja en haluaisi puhua mutta ihan rehellisesti. Ajattelen, että kommentteja jota Kööpenhaminaan suhteen on esitetty, olen nyt ymmärtänyt. Se siis sende menikö kaikki hyvin Saksan kopissa? Niin. En varsinaisesti halunnut puhua. Mutta päätinpä... Päätinpä kuitenkin kantaa korteni kekoon. sen suhteen, mitä Kööpenhaminassa pitää sanoa, siihen voin pitkälti yhtyä. Toivon myös sama kuin muut. Tuloksen suhteen, mutta Kööpenhaminassa täytyy esittää se asiakirja, joka sukeutuu tämän päivän keskustelusta. Siinä on paljon myönteisiä tekijöitä. Mutta ehkäpä emme ole ihan tarpeeksi huolellisesti lukeneet tätä asiakirjaa. Osa täällä käytetystä terminologiasta ei ole ihan ihanteellista kadun ihmisen kannalta. Ja meidän täytyy puhua kadun ihmiselle maalikolle, koska ilmastonmuutos vaikuttaa koko maailmaan. Omalla alueellani minulla on maan taloutellit veroleja ja metsänhoidon suhteen, metsäteollisuuden suhteen olemme nähneet muutoksia. Metsäkato on ongelma. Olemme pyrkineet puuttumaan siihen. Olen myös kovasti työskennellyt uudistuvan energian parissa ja maaseudun kehittämisen kanssa Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä yrityksissä. Ja olemme nähneet, että vilpillinen kilpailu on ongelma. Joten Köpenhaminan keskustelussa täytyy tarttua siihen, että jotkut teollistuvat maat, Kiina ja Intia mainitakseni vain kaksi niiden kanssa saattaa syntyä kilpailukysymyksiä yritysten ulkoistamisen suhteen. Puheenjohtaja kiinnittäisi huomiota siihen, että jos kyseessä on ongelma, joka jo nyt esiintyy, eli Eli kilpailuun, liittyvä onge, kilpailuun liittyvät ongelmat. Ongelma on siinä väylä, että muut maat eivät oikein sääntöjä noudata. Tässä oli ajatuksia, että minulla jo oli ja joita aamun keskustelun aikana kehittelin kollegeja kuunneltuani. Eh, quello che mi preoccupa è... Haluaisin toistaa. Tärkeä huolenaihe, se liittyy kilpailuun. <clears throat> Kiitos. Olemme päässeet äh, vilkkaan keskustelun loppuun, jossa on käyty läpi kaikkia tässä parlamentissa näkyviä mielipiteitä, mutta YK on äh, Kööpenhaminan konferenssi pidetään, jonka, jonka, ja sen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja ja, niitä, siitä, ja niiden päästöjä. Ja tässä EU ö, äh, joutuu ö, äh, kantamaan oman vastuunsa. Se on selvää, että Eurooppa ei yksin pysty vakauttamaan ilmastoa. Me tarvitsemme koko maailman yhteisöä Tarkistusten jättöaika on ensimmäinen lokakuuta kello 18. Se on huomenna illalla. Jos jollakulla on tarkistuksia, niin on hyvä sitten huomenna saada ne jätettyä huomenna illan suussa kello 18 paikallista aikaa, jotta ne saadaan myös käännettäviksi. No niin hyvät kollegat, sitten on vuorossa seuraava kohta esityslistalla. Me haluamme esittää suullisen kysymyksen komissiolle – samalla sisällöllä myös neuvostolle. Ja sitten keskustelu on täysistunnossa. Ja, ja sitten lopuksi hyväksymme tämän päätöksen. Teillähän on tämä suullisen kysymyksen teksti kaikilla kielillä. Kysyntä, onko tähän huomautettavaa? Rova Krostet. Oui, c'est tout à fait. Tämä vastaa sitä, mitä päätöslausuma sanotaan toiseksi viimeinen kappale, jossa tarvitaan 25-40 prosentin että Mistä se tulee? Olemme tästä energiaympäristöpaketista äänestäneet. Ne, jotka ovat olleet täällä parlamentissa. Muistamme, että olemme niin huolestuneita, että me emme haulla paketteja, joka luo tavoitteemme kepähämänää varten alle, kak, alle 20 prosenttia vuoteen 2020 prosenttia ja alle 30 prosenttia, jos muut tekevät sopimuksen. Monet meidän ryhmässämme eivät hyväksy tätä. Haluamme energiapaketin tavoitteiden kunnioittamista. Sehän hyväksyttiin yhdeksän kuukautta sitten. Kiitos. Olen juuri sanonut kuulla, että ilmastopaketissa nämä pitkemmän aikavälin tavoitteet mainittaisiin. Me olemme sitoutuneet 20 prosenttiin sopimuksen syntyessä Kööpenhaminassa 30 prosentista. Se on sit, selkeä kiinteä juttu, mutta koko keskustelussa myös neuvoston päätöslausunnosta Olemme puhuneet myös näistä pidemmälle menevistä suunnitelmista ja tavoitteista. Tietään, että vuoteen 2050 pitäisi, siinä puhutaan jopa 80 prosentista teollisuusmaissa. No, miksi sitten parlamentti ei esittäisi tätä kysymystä komissiolle ja neuvostolle? Kollega Liise tekisin ehdotuksen, joka kaiketi voisi ratkaista tämän asetelman tällä hetkellä, nimittäin 25-40 prosenttia tämä haarukka on tuon tuostakin tullut parlamentissa ja EUn toimielimissä esiin ja sanot myös tukea. Sehän on Balin tuloksia, mutta voisimme, meidän täytyy tehdä se. Mutta konsensusta ei löydy siitä, että oltaisiin tämän haarukan yläpäässä. Siitä täytyy puhua tässä valiokunnassa ja koko parlamentissa ja katsonkin, että nämä äh, sanat ylä, että haarukan yläsalalla pitäisi ottaa pois ja pitäisi keskittyä parlamentin tähän asti neuvoston ja parlamentin päätöksiin ja valin päätöksiin niin, että se täytyisi olla yläosassa. Näin on eräissä puheenvuoroissa esitetty, mutta, mutta se ei saa konsensusta, siksi täytyisi puhua tästä vielä myöhemmässä, jossakin myöhemmässä vaiheessa. Linda. Yeah, I think we have to... Meidän ei pidä tässä nyt sekoittaa asioita. On aivan totta, että viime vuonna me hyväksyimme 20-30 prosenttia. Mutta tässä nyt puhutaan siitä, mitä kansainvälisen paneelin mukaan tarvitaan. Eli tässä nyt toistetaan faktat. Tämä on vain merkki siitä, että jos tarkastellaan tätä poliittisesti EU-näkökulmasta, niin sanotaan, että 20 prosenttia ei todellakaan riitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tämänhän tiedeyhteisökin nyt sanoo 30 prosenttia minimi. Eli minä en voi hyväksyä jotain, jolla poistetaan fakta, jonka, fakta joka on tuotu esille neljännessä raportissa tässä voidaan sanoa, että kyllä, me voimme hyväksyä paketin, jossa on 20-30 prosenttia, mutta tämä on sitten ihan eri asia. Eh, Just want to clarify that... Haluaisin vain selkeyttää sen, että 25-40 prosentti liittyy kaikkiin teollisuusmaihin. Tämä on IPCCn raportissa, se on hyväksytty Baalissa. Maaliskuussa parlamentti hyväksyi tämän 25-40 yläpään tavoitteen parlamentti on että tämä haarukka se läpää teollisuusmaille. Euroopan tavoite äh, on 2030, mutta tämä teollisuusmaita koskeva 2540 tavoite on ballistat. Se on ipcc tavoite. Me vain toistamme jotain, mikä on aikaisemmin hyväksytty. Tehdään tämä selvä. Monsieur le Président, je voulais revenir... Puheenjohtaja, palaisin siihen asiakirjaan, jonka täällä olen jakanut, joka on yhteenveto paneelin työstä. 91 prosenttia 91 prosenttia kansalaisistamme on sitä mieltä, että meidän pitäisi toimia 25-40 haarukassa tai ylipäätään 62 prosenttia on sitä mieltä, sitä me 25-40 haarukassa telsosmaissa. Eli tässä on aitoja odotuksia. Totta kai ymmärrämme teollisuuden toiveet. Naivia ei saa olla. Pitää kuitenkin muistaa, että meillä on tieteellisiä näkökohtia ja kansalaisten odotuksia huomioitavana. Io mi rendo conto che qualche collega confonde i propri No, olen huomannut tässä, että jotkut kollegat tässä sekoittavat toivom, toiveemme todellisuuteen sellaisena kuin sen näemme, kun kuulemme tieteellisiä ää, kantoja ja ne eivät meille sovi, niin sanomme, että ei tämä ole totta me voimme verrata joidenkin tiedemiesten kantoja toisin kantoihin, jotka osoittavat jotain aivan päinvastoista. Täällä Euroopan unionissa parlamentissa on jonkinlainen tasapaino löydetty. Meidän pitäisi pitää kiinni tästä. Meillä on tämä 20 prosentin luku, jota tämä on ollut jo pitkien, tämä on jo pitkien neuvottelujen tulosta Joskushan politiikassa kestää kauan ennen kuin saavutetaan, joten meidän täytyy ensin tämä vahvista ennen kuin otetaan mukaan lisäprosenttileikkauksia, jotka saattaisivat sitten parlamentissa saavutettua poliittista yhteisymmärrystä horjuttaa. Tämä ei olisi mitenkään viisasta meidän puoleltamme, joten henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän täytyy pitää kiinni sovitusta sovitusta prosenttiosuudesta, joka saavutettiin pitkien neuvostelujen jälkeen. Minä en tee työtä teollisuuden parissa ja tämän vuoksi en sen lobbareihin lobbareiden toiveisiin välttämättä vastaan, mutta meidän pitää pitää kiinni viimevuotisesta parlamentin päätöksestä. No sitten Katrin. Kiitos. Yksi näkökohta. Pitääkö meidän odottaa taloa tämän 40 prosentin alterille tai tiedä, että Olen pahalainen, mutta täällä on erilaisia mielipiteitä. Olen herra Jvanin kannattaja. Eli minä olen sitä mieltä, ihmisen toiminnan vaikutukset eivät ole merkityksettömiä, mutta me pal- planeetta on elävä, josta tulee rikkiä paljon muuta. Muistakaa, että planeetta elää. Grönlanti on että Miksi Grönlannin nimi on Grönlanti? Koska se oli yhdessä vaiheessa vihreä ja siitä tulee jälleen vihreä, niin emme usko, että se on ihmiskunnalle mikään draama. Uh, Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Zoltán Baltsu. Elnök úr, köszönöm a szót, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Erittäin lyhykäisesti. Minun mielestäni meidän pitäisi nyt päästä sadakaiseksi päätös kun puhumme tästä neuvostolle esittävästä suullisesta kysymyksestä, niin pohjaudummeko tässä tieteelliseen, tieteellisiin faktoihin vai mielipiteisiin? Minun mielestäni, jos tässä esitetään kysymys, jota varten ei ole asianmukaista taustatietoa, niin silloin ei tavoitella täysillä, vaan vaan, vain keskimääräiset tavoitteet. Mitä me haluamme 2015, 20 vai 40? Mikä on prosenttiosuus, jota tässä tuetaan? Yleensä huonosti informoitu väestö ei tavoittele kuin keskimääräisiä tavoitteita. Tietysti mielipidetutkimukset ovat mielenkiintoisia, mutta en usko, että tätä pitäisi pitää mitenkään päätöksenteon pohjana. Sitten selvää. No, vielä esittäisin mietittäväksi, että tämän kysymyksen muotoilussa ei, ei, ei lähdetä asettaa niinkään noita faktoja, niin kuin Linda sanoi, täällä puhuttiin tieteellisen tutkijoiden tuloksista. Se on kuitenkin ennakointi, se on ennuste. Kaikki ennusteet ovat epävarmoja. Ja mietinnössä tässä arviointiraportissa sanotaan selkeästi, että se on tietty todennäköisyys, että näin tapahtuu että nyt jos esitetään, että tämä olisi ikään kuin fakta, joka varmasti tapahtuu tulevaisuudessa, se ei ole tieteellisesti oikein. On kysymys ennusteista ja tietokonemallista, ja joiden pohjalta voidaan rakentaa, mutta me katsomme tulevaisuuteen. Minä myös kannatan sitä, että, että, että vedetään, otetaan pois tämä yläosassa, siis sen äh, haarukan yläosasta, ja kannatan liisiä, että että tähän neuvottelumandaattiin kirjataan se niin kuin siitä on päätös tehty. Sitten Ruoan Hytnä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. No täytyypä tunnustaa, että minä en halunnut käyttää puheenvuoroa tässä keskustelussa, vaan halusin kuulla ihmisten mielipiteitä. No en tiedä, mikä tilanne teidän omissa maissanne on, mutta Puolassa oli äärimmäisen hankalaa kampanjoida 20 prosentin puolesta. Puola on vasta nousemassa jaloilleen ja oman maani kaltaisille maille, joilla ei ole korkeasti pitkälle kehittynyttä teollisuutta, on hyvin vaikeaa toimia. Vain, ihan vain paperilapulle voi kirjoittaa 80 prosenttia tai 100 prosenttia, jota jotkut kollegat ovat ehdottaneet, mutta minun mielestäni meidän pitäisi nyt kyllä pitää jalat ihan maan pinnalla ja yrittää saada teollisuutemme jaloille tässä. Jos me otamme tähän erittäin korkeat prosenttiosuudet, niin silloin meidän teollisuusyrityksemme lähtevät Aasiaan ja Afrikkaan, jossa ei ole tällaisia tavoitteita. Meidän täytyy olla tasapainoinen päätös. Meidän täytyy tavoitella kestävää kehitystä, eikä yrittää laittaa asiakirjoihin sellaisia tavoitteita, joita me emme koskaan voi saavuttaa. Siitä huolimatta tekstin täytyy olla sellainen, muuten me puhumme oikeastaan sen tekstin ohitse. Mehän puhumme tästä ilmastonmuutosvaliokunnasta, joka sitten tarkastelee sitä, millä tavalla koko maailma osallistuu tähän konferenssiin. Tämä elin sanoo, että pitäytyisi olla 25-40 prosentin välillä kaikissa ja se, teollisuusmaissa, ei pelkästään Euroopassa. Siis tästä pitäisi saada aikaan sopu hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Tämä on se villakoiran ydin tässä virkkeessä. Siinä mielessä tämä on vain suuntaa antava linjaus komission neuvoston suuntaan, että näin tehdään, jotta sitten pääsisimme lähelle tutkijoiden suosituksia. Eihän tässä sanota, että Puola tai joku muu maa, jokin muu maa tai EU yksin olisi sitten tämän haarukan yläpäässä tekemässä jotain vaan tämä on avaus äh, siihen suuntaan, mitä tutkijat ovat sanoneet. No niin, meillähän on tietenkin erilaisia kantoja tästä, uskomme siihen tai emme. Että onko sitten Paavi vai Herra Jumala tai Dalai Lama, joka näin sanoo. Kyllä minä nyt enemmän neuvottaisin tutkijoiden suosituksia kuin jotakin instanssia, joilla ei ole mitään kättä pidempää faktaa ö, tyrkylle saatettavana. En tarkoita, että minä uskoisin tähän. Tämäkin on, voi olla kantaa, että ei usko, mutta ei se eteenpäin meitä vie. Sitten Peter Liise, sitten Peter Liise on, voi puhua ehkä lopuksi. Hänellä varmaan tarkistetaan Weisgerber, Jorgensen ja Weis, nyt ensin Ani Weisberger. Niin puheenjohtaja, te olette oikeassa, että tämä sanamuoto tässä kysymyksessä on sellainen, että tässä puhutaan ylä- osasta yläpäästä, mutta tässä puhutaan tästä arviointi, edellisestä arviointikertomuksesta. Eihän tässä, kyllä minä ymmärrän näiden tiettyjen jäsenvaltioiden argumentit ja myös Seberin esityksen, että ehkä olisi hyvä poistaa tämä yläpää tästä, mieluummin sen yläpää. Minusta on muutenkin tärkeää, että ennen kuin lähdemme sitten tähän 40 prosentin tuntumaan, että täytyy olla ehdot ja edellytykset sille, että muut jäsenvaltiot ja muut maailmanmaat, Kiina, USA ja muut ovat myös sitoutumassa hiilidioksidin vähentämiseen. Ainakin niin, että ainakin suuret teollisuusvaltiot siihen sitoutuisivat. Onhan keskusteltu siitä, että yksin emme saa näitä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sillä tavalla hallintaan, että se pysäyttäisi ilmastonmuutoksen. Voimmehan me vähentää niitä, mutta, ei se, mutta ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää myös muiden mukanaoloa. Ja ennen kuin esitän viimeisen nyt ennen kuin te, ennen kuin te puhuitte, niin on, ajattelin, että on oikeastaan oikein, että tota, tässä puhutaan tästä mietinnöstä. Me voisin ajatella, että voisimme edetä asteittain, jos muutkin teollisuusmaat niin toimivat. Joka tapauksessa tämä on hyvä, että poistettaisiin tästä ehdotuksesta tämä mieluumisen yläpää. Thank you. Um, I'd be happy to give a... Mielelläni voisin uh, luennoida, antaa historiallisen luennon, miksi Grönlantia kutsutaan vihreäksi. Se ei johdu siitä, että se aikaisemmin oli vihreä. Se johtuu muusta syystä. Mutta en selittää sitä nyt. Se saattaa kyllästyttää teitä, mutta jossain muussa yhteydessä voin tehdä sen. Relevantti ei ole, on, uskommeko sieltä 40 prosenttia liian vähän tai liian paljon. Me olemme pari tuntia keskustelleet päätöslauselmasta ja todenneet, että emme aio avata keskustelua, jota on jo vuosia käyty tässä parlamentissa. Se, mitä me tässä teemme, on se, että me Toteamme jotain, joka on monta kertaa todettu, joka on parlamentissa useampaa kertaa hyväksytty. Sanamuoto on täsmälleen sama kuin se on koko ajan. Tässä ei ole mitään uutta. Tämä on Balin tiekartassa, joka on saanut tämän talon tuen useampaan kertaan. Ja. No niin, tämä on se, tieto, jonka minä juuri sain, että 11. maaliskuuta 2009 parlamentin päätöslauselmassa tismalleen käytimme tätä sanamuotoa, joka on tässä tekstissä. Näillä on suurella enemmistöllä aikanaan olemme täysistunnossa ottaneet tämän äh, linjan vedon. Kysymys on siitä, että pitäisikö palata tästä, jos me jos sitten muutamme linjaamme, se ei ole oikein hyvä signaali suureen, suurta yleisöä silmällä pitää, että jos me muutamme linjaamme nyt ennen Kööpenhaminaa, meidän pitäisi olla johdonmukaisia ja pyytäisi nyt teitä lukemaan tämän virkkeen tarkkaan. Siinä sidotaan kaikki maailman teollisuusmaat, siinä viitataan YK on tieteelliseen paneeliin, ja tässä avataan vaan tie. Ei siinä sanota, että mitä EUn pitäisi näiden päätösten, lisä, päätösten lisäksi tehdä tai mihin EUn pitäisi lisäksi sitoutua. Tätä taustaa vasten meillä on nyt ollut kiinnostava keskustelu, mutta olen taipuvainen kallistumaan sille kannalle, että olen pysymme johdonmukaisena tässä parlamentissa, eikä niin, että vaihdetaan neljän kuukauden välein linjaa, jota nyt ei edes tarvitse vaihtaa, koska eihän tämä mikään sitova velvoite ole, vaan tämä on se, että avataan silmät myös USAn suuntaan ja Japanin suuntaan. Ja totta kai myös nouseviin talouksiin, että meidän täytyy tehdä enemmän, jos me haluamme ottaa vakavasti tämmöinen tutkijoiden johtopäätökset. Tämä on koko tämä virkkäin eh, niin kuin villakoiran ydin. Peter Liise. Laadukas ehdotus sieltä varmaan. No kiitos puheenjohtaja. No, Luulen, että toisin kuin monet muut kollegat, että IPCCC oli, on meidän työmme pohjana, enkä usko, että tässä pitäisi, pitäisi ottaa Paavia tai Dalai Lamaa lisäksi IPCCCn ohelle. Mutta 11. marraskuuta meillä on tilaisuus tavata IPCC-varapuheenjohtaja ja puhua hänen kanssa ja kutsun kaikki kollegat, jotka tällä hetkellä vielä epäilevät, että siitä, mitä IPCC on sanonut, että tuli sitten 11. marraskuuta tapaamaan tätä IPCC-varapuheenjohtajaa. Toiseksi on oikein, mitä kollegat ovat sanoneet, että meidän eurooppalainen strategiamme 20 prosenttia on siinä tapauksessa, että kansallinen sopimus tehdään jos muut maat ryhtyvät samoihin ponnisteluihin sitten 30 prosenttia, mutta pitää paikkansa, mitä puheenjohtaja sanoi, että kansainvälisiä sopimuksia silmälle pitää, meidän täytyy aina muistaa, että 25-40 prosentin välillä pitäisi olla. Emme ole aina sanoneet, että se pitäisi olla yläpäässä, sen yläpäässä, eikä se ilman muuta olekaan niin, että voitaisiin näin päättää. koska Japani on monien suurien vaikeuksien jälkeen nyt sitten er- esittänyt 25 prosenttia, amerikkalaiset eivät ole edes 25 prosentin tasolla. No kuka sitten voisi mennä yli 30 prosenttia? Jos me vaadimme sitä, voisin kuvitella, että valiokunta pitkien keskustelun jälkeen, sitten kun kahden viikon päästä äänestämme ja myös täysistunnossa marraskuussa tekisimme tämän päätöksen, mutta onko se nyt oikein äh, kirjata se tähän kysymykseen? Minä vielä, katsoin vielä heinäkuussa käsitellään Florenssin esityksessä, siinä kohdassa kolme on tavoitteena 25-40 prosenttia vähennyksiä. Niin siinä sanotaan Florenssin mietinnössä, ja sen pitäisi olla tässäkin. Mutta Florenssin mietinnössä ei sanota, että se pitäisi olla sen, mieluummin sen yläpäässä. Ja sitten meidän pitää nyt kaikessa rauhassa vielä nyt keskustella tästä yläpäästä. Tämä on vain nyt äh, ikään kuin asia, asiaa on Nyt ympäristövälikunta päättää kahden viikon päästä tästä ja ehkä voidaan otetaan vielä erillinen äänestys tästä. Ja sitten täytyy katsoa, mitä lopullisesti saadaan päätöslauselmaan. Kiitos. Äh. Kiitoksia kollega Liise. Mainitsitte maaliskuun, maaliskuulta peräisin olevan Florensin mietinnön, mutta täällä on Ruva Hassin esitys maaliskuun 11. päivästä. Siitä sanotaan, että kollektiiviset kasvihuonekaasupäätökset tämän 25-40 prosentin haarukan yläpäässä on suositeltavaa tässä ipcc raportissa maaliskuussa päätimme yläpään. Se on parlamentin virallinen kanta. Hyvä. Minä voisin sanoa, että, että voisimme sitten äänestää, jos esitys on, että otetaan pois tämä yläpää Minusta olisi oikeudenmukaisempaa, semminkin kun meitä ei ole kovin paljon paikalla, se antaisi ehkä väärän kuvankin. Meillä on ensi viikolla myös valiokunnan kokous, että nyt ei vielä esitetty myöskään äänestysesitystä, voisi vain suosittaa, että olemme johdonmukaisina, eikä vaihdeta kantaa kuukaudesta toiseen. Ei lähdetä suotamaan ja huopaamaan. Me olemme jo päättäneet, että, että olisi kohtuullista, että esitämme tästä asiasta kysymyksen. Ei se ole vaatimus, vaan se on kysymys komissiolle ja neuvostolle. Ja nyt suosittelisin, että otamme sen tällä tavalla vastaan. Jos joku vastustaa, niin sanoisin, että siirrämme asian käsittelyn ensi viikkoon, jolloin meitä on enemmän väkeä paikalle. Kollega Liise suostunee, että siihen että olemme johdonmukaisia. Kollega Zebä, puheenjohtaja, minä ehdottaisin nyt, tämän, äh, tämän valaisevan esityksen jälkeen ehdotan, että siirrämme äänestystä, koska on välttämätöntä, että äänestämme, koska on todellakin erilaisia kantoja tähän kysymykseen. Ja toinen päätös, joka on tehty, siitä on kuukausi, ja se on kuitenkin ratkaisevaa, on Florensin mietintö, ja pyytäisin, että esitykset otetaan esityslistalle, jotta olemme kaikki paikalle ja sitten kohta kohdalta äänestyksellä tehdään asiasta päätös. Se olisi minusta oikeudenmukaista myös tämän valiokunnan mielipiteen muodostuksen kannalta. Rova Hassi. Well, it's, uh, it's on Yksi kysymys on siitä, lykätäänkö äänestys. Jos tänään äänestää, niin muistakaa me, että, että suullinen tarkastus suulliseen kysymykseen. Sitä voi yksi jäsen vastustaa. Niin, tarkistus. Tarkistusta voidaan vastustaa, mutta ei kohtakollata äänestystä. Se on toinen juttu se ei ollut tarkistus, vaan siinä esitettiin kohta kohdalta äänestystä tai erillistä äänestystä, näin sanoi työedustusvaliokunnan edellinen puheenjohtaja näin tässä juuri äsken omalla suullani. No kysynkin, että esitetäänkö kohta kohdalta äänestystä, siis tästä yläpäästä. Näin on tehty. Nyt sitten äänestämme siitä, kuka kannattaa sitä, että mieluummin yläpäästä tästä kysymyksestä komissiolta, komissiolta otetaan pois. Kuka kannattaa tätä esitystä? No, no, it's okay. The party card, 11, 12. Okay. Kuka äänestää vastaan, tätä poistamista vastaan? Äänestääkö joku tyhjää? Florence, hän ei olisi tätä halunnut, nimittäin 19.11, että se pysyy siinä. Ja sitten kysyn kaiken kaikkiaan, kuka kannattaa sitä, että päätöslauselma – tämä kysymys esitetään tässä muodossa komissiolle ja neuvostolle, kuka kannattaa. Kuka äänestää vastaan? Äänestäkö joku tyhjää? 23.6. Tämä on hyväksytty. Kiitän kovasti. Ja tämän aamupäivän kokous on päättynyt ja kello 15 jatkamme komissaari Vasilion kanssa. Oh. Kuulemiin.